Chers collègues, je vais peut-être vous demander de bien vouloir. Hyvät kollegat, pyytäisin, että istuudutte paikoillenne. Nyt on äh, jo kevät. Kaikki haluavat hiukan heittää vapaalle, mutta nyt täytyy aloittaa työskentelyt. Meillä on paljon esityslistalla asioita. Olkaa hyvä ja istuutukaa. Bien. Alors, tout d'abord. No niin, aivan ensiksi. Je vous propose de bien vouloir adopter l'ordre du jour. Nyt ensimmäiseksi voisimme hyväksyä esityslistan. Meillä on kokous tänään iltapäivällä ja huomenna aamupäivällä. Onko kenelläkään mitään vastaan? Kaikille sopii tämä esityslista. Oikein hyvä. Minulla ei ole mitään puheenjohtajan ilmoituksia. Sanon vain, että meillä on kaikille kielille tulkkaus paitsi Latvia ja Viro. En voi pyytää hyväksymään pöytäkirjaa 23. helmikuuta, koska pöytäkirjaa ei vielä ole käännetty kaikille kielille, joten siirrämme tämän pöytäkirjan hyväksymisen myöhemmäksi. Ja ensimmäinen esityslistan aihe sitten äh, puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuudet. Parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssään äh, asetusehdotuksen 22. Äh, huhtikuuta 2009. Neuvoston kanta on erilainen ja löyhempi kuin meidän kantamme, joten me keskustelemme tästä aiheesta – ja aion antaa saman tien puheenvuoron esittelijälle, joka on Caroline Lucas. Niin, halusitko herra Arsenis vielä puheenvuoron? Ja rouva Lukas, olkaa hyvä. Thank you very much, madam. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Erittäin mukavaa, että minulla on tänään mahdollisuus luonnostella tämän parlamentin toisen käsittelyn asioita. Hiukan, hiukan taustaa. Laiton metsänhakkuu on hyvin suuri ongelma ja se on merkittävä tekijä äh, myös äh, metsien katoamiseen ja se vähentää myös biodiversiteettia, vähentää myös verotuloja kehittyvistä maista ja lisää köyhyyttä niiden ihmisten parissa, jotka ovat riippuvaisia metsästä puu- ja puutuotteet, kun niistä puhutaan, EUllahan on velvollisuus ryhtyä torjumaan laitonta metsänhakkuuta ja ei pidä enää antaa markkinoita näille laittomista tuotetuille tuotteille. Tässä on vahvistettu merkittävästi komission ehdotusta, on otettu mukaan selkeä kielto ajatellen äh, laitonta äh, puumateriaalia ja äh, tällä tavoin kaikkien toimitusketjun osapuolten pitäisi noudattaa näitä säännöksiä. Tiettyjä rakennemuutoksia on esitetty tuohon asetusehdotukseen, mutta siitä puuttuu edelleen kunnianhimoa ja se on heikempi kuin meidän ehdotuksemme. Ja me tuimme sitä kuitenkin vahvasti viime huhtikuussa. Tässä ei eh, anneta selvennystä kuitenkaan operaattoreille ajatellen sitä, että eh, lopetetaan kokonaan laiton eh, puu, laittoman puukauppa. Tässä ei ole minkäännäköisiä velvoitteita sen lisäksi ajatellen, että mitä laitetaan, millaisia velvoitteita on niillä, jotka asettavat tuotteet markkinoille neuvoston kanta ei esitä mitään sanktioita eikä rangaistuksia rikkomuksille ja myös ajattelen järjestelmiä, joita parlamentti on ehdottanut, niin jos haluamme vahvistaa asetusehdotusta puutuotteissa EU-markkinoilla, minä olen esittänyt useita parlamentin ensimmäisen käsittelyn näkökohtia ja käyn läpi nopeasti nämä ehdot, erot neuvoston kannan ja oman suositukseni välillä. Neuvoston kanta on hyvin suppea, eikä se mene riittävän pitkälle, jotta päästäisiin tavoitteisiin asetuksessa. Ensinnäkin siinä kiinnitetään, kiinnitetään huomiota yhteen toimitusketjun kohtaan. Ainoastaan operaattorit, jotka asettavat ensimmäistä kertaa markkinoille nämä tuotteet, niiden täytyy noudattaa asianmukaista huolellisuutta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kenenkään muun ei tarvitse noudattaa näitä velvoitteita ajatellen puutuotteita. Se ei oikeastaan estä laittomasti eh, hakatun puun kauppaa. Ja komissio itse sanoo, että eh, heikot säännökset, jotka estävät eh, laittomasti hakattua puutavaraa. Ja tähän hän haluttiin puuttua jo 2003. Ja näistä syistä en usko, että neuvoston kanta pääsee siihen tavoitteeseen, että EU ei enää olisi laittomasti hakatun puutavaran markkina. Siitä syystä ehdotan, että parlamentti esittää vaatimukset siitä, että ei voida laittaa markkinoille eh, laittomasti hakattua puutavaraa, ja tämä koskee kaikkia toimitusketjun toimijoita. On tärkeää muistaa, että Yhdysvaltain lainsäädännössä on 2008 hyväksytty laki, jossa on mukana tällainen kielto. Ei ole siis mitään hyvää syytä, etteikö EU voisi hyväksyä sellaista. Jos puhutaan asianmukaisesta huolellisuudesta, haluan muistuttaa toimitusketjusta sellaiset toimittajat, jotka asettavat nämä tuotteet markkinoille ensimmäistä kertaa Niinpä heidän pitäisi kantaa suurin vastuu, mutta tämän lisäksi pitäisi esittää vaatimuksia myös muille toimitusketjun osille. Ja siitä syystä olen esittänyt ensimmäisen käsittelyn kannan, jossa otetaan esiin, että sellaiset toimijat, jotka asettavat tuotteita tai saattavat tuotteita markkinoille ja lisäksi tulevat ne, jotka asettavat saataville markkinoille näitä tuotteita. Jos tehdään ero, niin silloin meillä voi olla kahden tyyppiset vaatimukset toimijoille ja ne toimijat, jotka saattavat ensimmäistä kertaa markkinoille eh, puutavaraa, heidän täytyisi noudattaa eh, täyttä järjestelmää, mutta myös ne, jotka asettavat saataville markkinoille näitä tuotteita, heidän pitäisi noudattaa myös vaatimuksia eh, ajatellen niitä tietoja, joita pitää antaa. Niinpä näiden toimittajien pitäisi antaa perustiedot tuotteista, lähteistä ja nämä vaatimukset, niiden pitäisi olla mahdollisimman kevyet, mutta silti pitäisi olla jäljitettävyys koko toimitusketjussa. Ja minun mielestäni pitää muistaa myös se, että eurooppalaisilla toimijoilla on monilla nämä tiedot jo saatavillaan tämä vaatimus asianmukaisesta huolellisuudesta, sillä on toinenkin tarkoitus. Se tarkoittaa sitä, että me voimme tällä tavoin lieventää alkuperäisen kielon vaikutuksia ajatellen näitä ensimmäisiä toimijoita. Haluan muistuttaa siitä vielä, että tämä koskee koko toimitusketjua. Yhdistyneet kuningaskunnat Belgia eh, ja muut valtiot ovat tukeneet juuri eh, sitä, että sovelletaan tätä eh, ensimmäistä kertaa markkinoille saattaville toimijoille, mutta jos, kosket, jos tämä koskettaa ainoastaan ensimmäistä kertaa markkinoivia, niin siinä on tiettyjä puutteita. Siinä ei välttämättä pystytä puuttumaan kaikkiin laittomasti hakattuun tavaraa. Ja ei myöskään voida taata tällä tavoin jäljitettävyyttä. Niinpä laittomasti hakattua tavaraa voisi edelleen olla markkinoilla. Minun mielestäni kaikki porsanreijät pitäisi tukia ja tässä tarkoituksena on estää se, että EU EU-ssa myydään laittomasti hakattua puutavaraa. Sen sijaan, että puhutaan ainoastaan ensimmäiseen markkinoille tuojaan, meillä pitäisi olla laajempi järjestelmä, johon tulee mukaan toimitusketjun toimijat, aivan kuten sovittiin ensimmäisessä käsittelyssä, ja esitän tätä nyt uudestaan. Pari muuta seikkaa vielä haluan painottaa, että tässä on tietty täydentävyys äh, ajatellen asianmukaista huolellisuutta ja äh, kielto lähestymistapaa. Äh, tämä yhdistelmä saattaa aiheuttaa paineita niin, että toimijoiden pitää noudattaa riittävästi asianmukaista huolellisuutta jotta eh, todella täyttää nämä vaatimukset. Se, että eh, kaikki toimitusketjun toimijat saattavat joutua vastuuseen eh, siitä, että on kaupan laitonta tavaraa. Se tarkoittaa sitä, että kaikkien toimitusketjun osien pitää noudattaa huolellista, huolellisuutta. Tällä tavoin äh, tämä lainsäädäntö olisi merkittävästi systemaattisemmin sovellettavissa ja äh, tästä, tämän tyyppisestä lainsäädännöstä äh, rahanpesulainsäädäntö EU-tasolla on jo olemassa. Ja nyt kun katsotaan sovellettavaa lainsäädäntöä, on tärkeää muistaa, että FLEGT-toimintasuunnitelmassa todetaan, että EUn laajempaa tavoite, tavoitetta tai EUn laajempana tavoitteena on kestävä metsänhoito. E, ja tätä varten tässä asetuksessa on tärkeitä näkökohtia, joissa otetaan huomioon kansainväliset sopimukset, e, köyhyyden lieventäminen ja metsistä riippuvaisten yhteisöjen oikeuksien suojeleminen. Niinpä olen tyytyväinen neuvoston ehdotukseen, että selvennetään määritelmiä kumppanuussopimuksissa, mutta FLECT-sopimuksia on käytetty pohjana. On tärkeää, että tässä poistetaan viittaukset työlainsäädäntöön, koska useat maat ovat neuvottelemassa tai neuvottelevat juuri FLECT-sopimuksista ja tässä ei pitäisi ketään asettaa eh, sellaiseen epäsuotuisaan asemaan eh, sen tähden, että eh, Fleck-neuvottelut eivät ole vielä viety päätökseen. Tässä saatetaan luoda myös paineita tuleviin neuvotteluihin ja toisaalta taas nyt pitäisi ottaa yhtä laaja näkemys tähän asiaan kuin alun perin, joten uskoisin, että jos tuetaan FLECT ponnisteluja, tässä pitäisi vaatia, että kaikki, kaikki toimitusketjun osat tulevat mukaan. Ja sitten vielä rangaistuksista. Olen vahvasti sitä mieltä, että meidän täytyy antaa suuntaviivat jäsenvaltioille, jotta noudatetaan asetusta johdonmukaisesti. Neuvosto sanoo, että näiden rangaistuksen pitää olla ennaltaehkäiseviä ja riittävän vahvoja. Tämä ei kuitenkaan välttämättä riitä. Niinpä olen uudelleen esittänyt parlamentin ensimmäisen käsittelyn näkökohdan, jossa lähtökohtana on, on kalastus, vastaava kalastusasetus. Jos nyt halutaan modernisoida tätä järjestelmää, jotta saadaan EU-ssa standardit, järjestelmät, olen ottanut uudelleen esitykseen parlamentin kannan siitä, että asia pitäisi hoitaa EUn tasolla mieluummin kuin jäsenvaltiotasolla. Tällä tavoin halutaan vähentää myös hallinnollista monimutkaisuutta. Ja lopuksi vielä neuvosto esitti kahta uutta näkökohtaa ajatellen poikkeukset kierrätetyille tuotteille ja vähäinen, vähäiselle riskille. Kun puhutaan kierrätyksestä, tämä on hyvin epäselvää nykymuodossansa tässä tekstissä, mitä tarkoitetaan tällä sanamuodolla. Siinä ei käytetä kierrätetty sanaa, joten äh, pitäisi äh, tietenkin käsitellä kierrätettyjä tuotteita eri tavoin, mutta sanamuoto pitää olla hiukan erilainen, jotta asetuksen kokonaisuus ei vaarannu. Ja saattaa olla, että tästä syntyy porsaanreikä. Ja sama pätee vähäisen riskin käsitteeseen. Sitä ei määritellä kunnolla ja silloin on vaarana se, että tulkintoja tulee useita. Ja aivan lopuksi vielä halusin käsitellä myös sertifiointijärjestelmiä. Tiedän, että monet järjestöt ovat lobanneet, jotta poistettaisiin järjestelmästä sellaiset puutavarat, jotka, on jo käy, jotka ovat käyneet läpi jo eh, tällaisen järjestelmän. Tämä olisi melko vaarallista, koska ei ole riittävästi EUn kriteereitä sille, mitkä voisivat olla tällaisia poikkeuksia. Eh, tässä voidaan miettiä CITES- ja FLECT-järjestelmiä, tällaiset tuotteet, niitä jo valvotaan EUn tasolla, mutta kyse ei ole aivan samasta asiasta kuin sertifioidusta puutuotteista. Minun mielestäni tässä kävisi niin, että nämä tuotteet jäävät ilman täyttä valvontaa tai minkälaista valvontaa. Niinpä saattaisi käydä niin, että näitä yrityksiä tai henkilöitä ei voida pitää oikeuteen ja siitä syystä tämä ei ole oikea ratkaisu, tällainen poikkeusjärjestelmä, se loisi porsaanreijä. Ja vielä lopuksi, neuvoston kanta ei ole riittävän vahva, jos halutaan puuttua laittomasti hakatun puutavaran kauppaan me otamme tässä esityksessä nyt esiin parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannan ja minä suosittelen sitä teille. Kiitos. Merci, Madame la rapporteur. Kiitoksia esittelijälle vaan tästä erittäin kattavasta johdannosta tähän aiheeseen. Me varmasti olemme teidän esittämällänne kannallanne ja haluaisin nyt sitten antaa puheenvuoroja kollegoille. Voisitteko pitäytyä kolmessa minuutissa, jos vain mahdollista, koska meillä on paljon asioita esityslistalla. Arsenis ensimmäiseksi. Uh, it's a legislation that... Niin, kiitoksia. Tämä on sellainen lainsäädäntö, joka käsittelee toimintaa markkinoilla, mutta tietysti Kaikki vain miettivät ilmastonmuutosta. Ja kun noita huomioon, että Kööpenhaminassa epäonnistuttiin, niin vaikuttaa siltä, että kyllä meidän täytyy nyt saada jotenkin toimimaan ja mennä nopeasti eteenpäin sekä kansainvälisissä neuvotteluissa, mutta myös niin, että omissa maissamme hoidamme asiat kuntoon. Esimerkiksi lopetamme laittoman puutavaramaahantuonnin. Ja se, että puuta kaadetaan näin paljon, se johtaa 20 prosentin kasvihuonekaasupäästöjen lisääntymiseen. Ja neuvoston arvioinut, tai siis komissio, että 30 prosenttia Brasiliassa ja Indonesiassa tehdyistä hakkuista ovat laittomia, ja FAO ja muut ovat sitä mieltä, että yli 80 prosenttia jopa on laittomia hakkuita. Kongon demokraattinen tasavallasta on enemmän päästöjä kuin vaikkapa Suomessa tai Belgiassa tai monissa muissa maissa. Ja siitä syystä on tärkeää keskustella tästä, kun puhutaan kasvihuonekaasupäästöistä. Neuvosto ei ottanut huomioon meidän ensimmäisiä tarkistuksimme, vain kaksi 98 tarkistuksestamme hyväksyttiin. Tietysti me paransimme tätä alkuperäisen ehdotuksen legaliteetti- tai laillisuusmääritelmää, mutta vähäisen riskin käsite edelleenkään ei ole otettu kunnolla huomioon. Ja monet pelkäävät sitä, että kieltäminen merkitsee valtavia kustannuksia omille hallituksille. Ja olen pyytänyt näitä arvioita ylläkään mailla, niitä ei ole. EUn arviointi on kuitenkin ihan selvä. 116 miljoonaa euroa 87 jäsenvaltiolle. Ja jos sitä sitten vertaa siihen, mitä meidän täytyy maksaa, kun haluamme pureutua tähän laittomaan hakkuuseen, niin mikä on arvoltaan noin 2 miljardia euroa, niin tämäpä on pieni hinta maksettavaksi. Lopuksi vain kaksi asiaa. Carolinen ehdotuksesta, joka on oikein hyvä ja se menee ihan oikeaan suuntaan. Haluaisin, että kieltojen ja asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän välillä olisi oikea asiayhteys. Lisäksi haluaisin, että FLEGT järjestelmän kanssa meillä olisi enemmän täydentävyyttä. Flegthan on toiminut hyvin esimerkiksi Ghana-sopimuksen suhteen, ja sitten meillä on tämä neuvottelu itsenäisten valtioiden kanssa. Ja komission asiantuntemus on erittäin arvokasta, jota voidaan hyödyntää siis. Merci. Kiitoksia. Jean-Jacques Brandy Dank u wel, voorzitter. Toen de Europese commissie... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kun Euroopan komissio vuonna 2008 aloitti tämän esityksensä tekemisen, niin silloin jo saatiin huomata, että laittomat hakkuut ovat vain lisääntymässä. On enemmän maita, jotka tekevät laittomia hakkuuta kuin niitä, jotka laillisesti äh, tekevät hakkuitaan. Ja näin ollen ongelma on aivan valtava. Komissio ryhtyy siis taistelemaan tällaista äh, toimintaa vastaan. Kaksi viikkoa sitten Falta saatiin uusi kertomus äh, metsien mm, tilasta maailmassa, ja vaikka hakut ovat, laittomat hakut ovatkin hieman vähenemään päin, niin FAO on sitä mieltä, että eri, niiden määrä on erityisen hälyttävä edelleenkin, joten meillä on erittäin suuri ongelma tässä. Euroopan komissio on ensimmäisessä ehdotuksessaan tehnyt päätelmän siitä, että täytyy joko valita asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän tai täyskielon välillä – ja komissio valitsi järjestelmäkseen tämän asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän. Ja aivan kuten esittelijä Lucas jo totesi, kiellot ja asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä voivat toimia hyvin myöskin yhdessä. Joissakin joillakin alueilla kielto on voimassa Euroopassa ja haluaisin tietää komissiolta, että onko se edelleen sitä mieltä, että nämä kaksi järjestelmää eivät voi olla samanaikaisesti voimassa. Minä olen sitä mieltä, että koko yhteiskunta on menossa kohti avoimuutta yhä enemmän. Ja siitä syystä tällaisia varovaisuusperiaatteita ei tulisi ottaa lainsäädännön avulla käyttöön, vaan ne syntyvät itsestään markkinavoimien avulla. Minun mielestäni asianmukaisen huolellisuuden soveltaminen ja kiellot eivät ole mitenkään monimutkainen asia ottaa tällä hetkellä käyttöön. Näinhän jo tehdään, mutta se ei merkitse sitä, että tässä voidaan edetä täysin ilman ongelmia haluaisi kiinnittää erityisesti huomiota ähm, hallinnollisiin, hallinnolliseen taakkaan, varsinkin siihen, joka kohdistuu PK-yrityksiin. Haluaisin komissiota kuulla sitä, miten kova ongelma on kyseessä PK-yrityksille tässä. Pystyvätkö ne kantamaan kaiken sen hallinnollisen taakan, joka syntyy tästä järjestelmästä? Vai syntyykö siitä pienille puun maahantuojille tai omistajille liian kova taakka. Minä haluaisin sellaisen järjestelmän, joka toimii hyvin, mutta joka samalla myöskin rajoittaa hallinnollisen taakan aivan minimiinsä. Lopuksi puheenjohtaja, minusta parlamentin pitää tässä olla eri, parlamentilla pitää olla erittäin tiukka linja – Metsien määrän väheneminen on erittäin vakava ongelma. Se vaikuttaa suoraan, aivan kuten kollega totesi, ilmastoomme ja johtaa myöskin biodiversiteetin vähentymiseen. Ja nämä kaikki asiat ovat erittäin tärkeä ja näin, kun me haluamme puolustaa ja vastustaa, puolustaa biodiversiteettiä ja vastustaa ilmastonmuutosta, niin meidän täytyy saada aikaiseksi myös yhteinen kanta tästä asiasta. Hyvät uutiset ovat ne, että että maat mielellään ilmeisesti ottaisivat käyttöön tällaisen täyskielon, mutta ne tarvitsevat myös siinä vähän apua. Minä ehdotankin, että parlamenttiin nyt sitten äh, vähän tässä tuuppii neuvostoa, jotta saadaan tämä lainsäädäntö oikealle tolalle. Galling. Kiitoksia ja seuraavaksi Julie Galling. Kiitoksia, kiitoksia esittelijälle tästä mietinnöstä. Se on erittäin mielenkiintoinen. Itse olen siinä varjotti, varjoesittelijänä, enkä ollut mukana viimeksi. Haluaisin, että tuetaan tätä asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää. Meillä on olemassa eh, parlamenttina jo paljon kokemusta siitä, että eh, asetetaan aika vankkaa ja eh, hyvin kattavaa siinä mielessä, että peitetään kaikki porsaanreijät sellaista lainsäädäntöä. Ehkä ne kaikki, jotka ovat olleet mukana tässä, ovat miettineet myös pk-yrityksiä, miten yritykset voivat noudattaa tätä asetusta ilman suuria kustannuksia. Minä olen kuullut suuryrityksiltä, mutta minkälaisia vaikutuksia siitä on pienemmille yrityksille? Siitä ei ole paljonkaan selvitetty tätä ylimääräistä taakkaa. Minä en ole aivan vakuuttunut siitä, eh, että tämä olisi hyväksi yrityksille ja olen keskustellut myös yritysten edustajien kanssa, eh, niin tämä hyvä tieto, joka tulisi siitä, että olisi käytössä asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä eh, makrotasolla, niin mikrotasolla tällainen tiedotus seuraisi se tapa, jolla nämä tarkistukset on esitetty, niin se tukisi tätä juuri ja haluan tukea. Kiitos. Beaucoup, monsieur. Kiitos ja herra Florence. Jawohl, vielen Dank. Ich... Kiitoksia. En ole EPPn esittelemä, mutta kollegani Fjellner ei tänään päässyt paikalle, joten siksi haluaisin kommentoida jotakin kohtia. Lukas, tuen teitä täysin ja myös liberaalin kollegan puheenvuorosta haluaisin ottaa esiin vielä sen, kuinka voidaan rajoittaa laittoman puunhakkuun tuomia ongelmia ja dramaattisesti. Tässä tarvitaan todella toimia. Ja tässä pohditaan nyt sitä, johtavatko nämä toimet nyt todella siihen, että laiton, laittoman puutavaran tuonti todella vähenisi? No, ky- tilanne on aika kyseenalainen. Ja tärkeintä tässä on se, että jäsenvaltiot tietoisesti estävät tämän laittoman tavaran maahantuonnin. Ja meillä on toinenkin samankaltainen mietintö käsittelyssä tulee myöhemmin esiin. Tässä ongelmana on se, että viranomaiset eivät todella valvo tätä ongelmaa tietoisesti. Ja koska valvontaa ei ole, niin sen takia me alamme nyt etiketöidä tai sanotaan, kutsutaan tätä nyt millä nimellä tahansa, halutaan etiketöidä jokainen paperilappunen ja lankku. Haluaisin todella nähdä, miten tämä nyt toimisi. Kyllä, kakkosnelosen voidaan pistää se, mistä se on peräisin, mutta miten sitten tehdään muiden tuotteiden kohdalla, kuten tavallisten paneelien tai muun puutavaran kohdalla. Haluaisin todella nähdä, miten tämä käytännössä olisi tarkoitus saada toimimaan. Ja ajatelkaa myös sitä, että vaikka tässä on paljon hyvää tahtoa, tämä olisi eurooppalainen sääntö, joka koskisi omankin metsäni puita. Ja näen siellä jo työntekijät, jotka kirjoittavat lankkuihin, mistä nämä tulevat. Mutta tähän liittyy niin paljon poikkeuksia ja erilaisia näkökohtia, että en usko, että tämä käytännössä toimisi. Eli meidän tulisi tässä todella omissa maissani pyrkiä, maissamme pyrkiä siihen ja keskustella tästä vielä komission kanssa, koska sen täytyy todella pyrkiä siihen, että näitä sopimuksia noudatetaan ja täytäntöön pannaan. Eli komission täytyy valvoa, miten ne toteuttavat vastuutaan. Joissakin maissa ei tehdä mitään, ei yhtään mitään. Tämän haluan sanoa. Ja kollega totesi aikaisemmin, että neuvosto näistä 89 hyvästä tarkistuksesta hyväksyi ainoastaan kaksi. Mutta no, ei nyt voida sanoa, että neuvosto olisi aivan tyhmä. Ei se nyt aivan tyhmä ole. Mutta miten näihin kaikkiin lukuisiin tuotteisiin, laudoista, sanomalehtiin todella voidaan laittaa tämä alkuperämerkintä? Ehkä tämä onnistuu kotletin tai salamin kohdalla, koska kyseessä on aivan eri asia, mutta minä uskon, että ongelma on se, että jäsenvaltioiden täytyy vetää vastuuseen. Ja totta kai tämä asianmukainen huolellisuus on tässä tärkeä asia. Mutta tämä täytyy ulottaa todella kansallisen hallituksiin. Kiitoksia. Seuraavaksi Chris Davis. Thank you, Chairman. Now, if every British conservative... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Britannian konservatiiviset jos he puhuisivat aivan kuten Judy Girling täällä on puhunut, niin eivät välttämättä olisi niin huolissaan vaalien lopputuloksesta. Valitettavasti kuitenkaan Judy ei edusta sitä niiden hullujen enemmistöä, jotka konservatiivipuolueessa Britanniassa ovat. No, tämä on uusi parlamentti, mutta näyttää siltä, että me keskustelemme taas samasta asiasta samassa vaiheessa kuin viime parlamentissa, silloin kun tarkasteltiin näitä FLEGT-ehdotuksia ja sitä, millä tavalla niitä tulisi vahvistaa. Ja koko tämä asia oli hyvin kovasti tapetilla. Monet komission ihmiset sanoivat, että emme voineet ottaa käyttöön minkäännäköistä laillista rajoitetta. No monet estet ovat nyt poistuneet tieltämme ja tässä suhteessa on paljon vapaata ajattelua ja ymmärrämme, että neuvosto on jakautunut hyvin monessa suhteessa. Tiedämme kuitenkin sen, että monet kansalaisemme ovat sitä mieltä, että on aivan väärin, että käytetään sellaista puuta, joka on tullut laittomista lähteistä. Kuluttajan ostavoima on yksi niistä syistä, miksi biodiversiteetti häviää, miksi sademetsiä käytetään, miksi yhteiskunnat korruptoituvat siitä rahasta, jota voidaan tehdä tämän puun avulla. Brexit-ehdotukset ovat ihan ok, mutta ihan liian hitaita, eivätkä ne millään tavalla kata koko maailmaa. Niitä kannattaa kyllä tukea, mutta me tarvitsemme myöskin taustamekanismeja. On aivan selvää, että tässä monia asioita täytyy ottaa huomioon. Kuitenkin tärkeää on huomata se, että esittelemme avulla olemme esittäneet monia ehdotuksia, tätä asiaa vietään eteenpäin ja neuvosto vastustelee. Nyt minusta meidän täytyy väkisin yrittää viedä näitä asioita eteenpäin ja toivottavasti saamme puoluerajojen ylittävät tuet, jotta me saamme tiukan neuvotteluaseman. Ymmärrän kyllä, että kaikenlaisia kompromisseja pitää tehdä, mutta jos me emme nyt pääse sellaiseen tilanteeseen, jossa voimme käyttää tätä yhteispäätösvaltaamme täysin, niin silloin me häviämme. Joten pyritään nyt oikein kunnolla eteenpäin niin kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Kiitoksia. Peter Vanderen. Voisinko ystävällisesti pyytää teitä lyhentämään puheenvuoroja? Meillä on paljon asioita esityslistalla vielä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Onneksi kollega Göling ei ole ainoastaan yksin, sillä meidän ryhmässämme hyvin monet ovat paremman ympäristön puolesta Euroopassa. Ja haluan kiittää edustaja Lucasia tästä erinomaisesta mietinnöstä. Mehän näemme, että laiton hakkuu varsinkin vaikuttaa biodiversiteetin vähenemiseen ja näin vaikuttaa haitallisesti koko ekojärjestelmään. Mutta asialla on myös taloudellinen puoli. Yritykset, jotka tällaisia hakkuuksia tekevät, vesittävät niiden yritysten asemaa, jotka hoitavat asiansa laillisesti. Meidän täytyy parlamentissa ensimmäisessä käsittelyssä saada aikaiseksi eh, tai meidän piti saada aikaiseksi tiukka eh, asema, mutta valitettavasti emme kyenneet siihen. meidän täytyy varmistua myös siitä, että neuvosto on tietoinen eri kannoista, joita jäsenvaltioissa tarkastellaan. Meidän täytyy katsella tätä kielto, kieltoasiaa, kun ajatellaan hakkuita ja ostoa. Yhdysvallat on suhtautunut tähän asiaan jo, ja meillä pitää olla paljon tiukempi lähestymistapa, koska me voi, tällä tavoin vain voimme lopettaa laittoman puuhakkuun. Kiitoksia ja sitten Peter Liise. Frau Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun valmistauduin tähän asiaan, luin aika paljon asiakirjoja jäsenvaltioilta ja myös metsänomistajilta ja ympäristöjärjestöiltä. Ja mitä enemmän luin, sitä enemmän suutuin, koska molemmat, kaikki osapuolet näyttävät tuovan tämän asian hyvin yksiselitteisesti esiin. Ympäristöjärjestöt puhuvat niin kuin meillä ei olisi laitonta puuntuntia ollenkaan. Omalla alueellani Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa meillä on se ongelma, että pienyritysten puuta ei useinkaan saateta kaupan. Ja meidän täytyy aktivoida nämä omistajat niin, että ne todella hoitavat metsiään. Näin ei tapahdu tällä hetkellä. Meidän täytyy varoa, että tässä ei toimita nyt itseään vastaan. Tarvitsemme enemmän metsän hakkuita monilla alueilla Euroopassa, esimerkiksi omalla alueellani, jotta voidaan puuttua ympäristökysymyksiin. Ja sitten on toisaalta ne tahot, jotka puhuvat juuri näistä kysymyksistä kuin, kuin pientuottajat ja byrokratia, mutta eivät varsinaisesta ongelmasta lainkaan. Ja tässä piilee ongelma siitä, että tässä ei pidetä kokonaiskuvaa mitenkään esillä. Totta kai se, mitä Caroline Lucas ja monet muut Arsenis sanoivat, on totta. Eli laitto, laittomat hakkuut ovat hyvin suuri ongelma ja eu ei ole tähän puututtu kylliksi, mutta kun asioita kuuntelee kaikilta tahoilta parlamentissa, niin meidän täytyy pyrkiä nyt siihen, että tarkastelemme näitä kaikkia näkökohtia ja löytäisimme hyvän lähestymistavan. Meidän täytyy pystyä paljon parempaan laittomissa hakkuissa kuin tähän asti, ja meidän pitää pitää huolta siitä, että ne, jotka oikealla tavalla hoitavat metsiään, eivät joudu tässä heikompaan asemaan. Florence viittasi sanktioihin, myyntikieltoon ja niin edelleen. Tässäkin kannattaisin EUn tason sääntöjä, mutta toisaalta tarvitsemme helpotusta ja joustavuutta pienyrityksille, koska niiden osalta tällainen laiton hakkuukysymys ei ole olennainen. Theodoros Ja sitten Theodoros Thank you, Madam President. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä en ollut täällä edellisessä parlamentissa silloin, kun tästä lainsäädännöstä keskusteltiin. Siitä huolimatta tässä on muutama seikka, jotka tulevat mieleeni. Ensimmäinen niistä on se, että me yritämme ratkaista ongelmaa, jonka joku muu saa aikaan. Me olemme osa ratkaisua, mutta emme voi olla kokonaisratkaisu. On virhe, jos yritetään olla kokonaisuudessaan ratkaisu tilanteessa, jossa olemme vain osa globaalia markkinaa. Pelkään pahoin, että yritämme saada aikaan 100 prosentin ratkaisun silloin, kun kyseessä on 80-20 ongelma. 80 prosenttia ongelmasta voidaan ratkaista 20 prosentilla kustannuksilta, kustannuksilla. Ja tässä viitataan erityisesti pk-yrityksiin – Eh, silloin, kun puhumme niistä, jotka eivät ole ensimmäisiä markkinoille saattavia, vaan eh, muita toimitusketjun osia. Eli tässä yritetään olla vastuullisia, noudatetaan asetusta, mutta eh, ilman, että se näyttää merkittäviä kustannuksia ja tämä kustannus, tässä ei ole todistustaakkaa meidän täytyy todistaa yrityksille, että on loogista ja oikeutettua maksaa lisäsääntelystä. Varmasti olemme samaa mieltä niistä, jotka ovat ensimmäisiä markkinoilla saattajia, mutta PK-yritykset, siellä ne puhutaan puusta kaikissa sen muodoissaan, silloin eh, pitäisi pk-yritysten vähintäänkin luottaa, pystyä luottamaan ja luo, luottamus saadaan aikaan hallitusten toimilla niin, että käytetään lainsäädäntöä oikein. Jos me emme voi eh, lopettaa laitonta metsänhakkuuta ja eh, sitä, että puutavara tulee markkinoille, niin miksi meidän pitäisi lopettaa se niin, että me asetamme taakan niille pk-yrityksille, jotka ovat ostaneet hyvässä uskossa eurooppalaisilta myyjiltä puutuotteita. Joten ymmärrän kyllä neuvotteluaseman, mutta meillä on parempi neuvotteluasema silloin, kun olemme loogisempia ja lainsäädäntömme on oikeudenmukainen myös pk-yrityksille. Kiitoksia. Meillä on tässä vielä neljä puheenvuoroa. Mm, Voisitteko pitäytyä kahdessa minuutissa? Eh, ja sitten Michel Rivasi. Merci, madame la présidente. Eh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin konkreettisesti palata sellaisen tilanteeseen, joka liittyy suoraan tähän ongelmaan. Se on Madagaskarin tilanne tällä hetkellä. Tehän tiedätte, että hallitusta ei tunnusteta, koska siellä oli vallankaappaus ja se ei saa enää äh, imf varoja eikä Euroopan unionin varoja. Ja miten tämä laitohallitus nyt sitten toimii? No sehän tietysti leikkaa puut kaikista kansallispuistoista. Ja minusta tässä on kaksi tahoa, jotka ovat yhdessä vastuussa tästä. Ensimmäiset ovat eurooppalaiset yritykset, jotka kuljettavat tätä puuta Asiaan ja Euroopan unioniin. Millä tavalla voidaan asettaa sanktioita näille yrityksille, sillä nehän osallistuvat tämän puun laittomaan kauppaan. Toinen vastuullinen on Euroopan unionin maat. Minusta vaikuttaa siltä, että jos halutaan taistella laitonta hakkuuta vastaan, niin täytyy ottaa käyttöön myös äh, taloudellisia peloita, sanktioita suhteessa näihin maastaviejiin sekä yrityksiin ja samalla ottaa myös huomioon eurooppalaisten valtioiden vastuu. Kiitoksia, että esititte asianne lyhyesti, selvästi. Ja sitten Rova Grostet. Merci, madame Kiitoksia puheenvuoro, no, puheenjohtaja. Yritän oikein nopeasti. On aivan selvää, että meillä pitää olla kunnianhimoinen tavoite silloin, kun halutaan torjua laitonta hakkuuta, mutta meidän täytyy silti säilyttää puumateriaali. Meillä pitää olla riskin suhteen oikeasuhtainen toimenpide. Meidän pitää taata myös laillisuus tietyn sertifiointijärjestelmän kautta. Meillä on, meidän pitää keskittyä siihen puuttavaraan, joka on riski. Ja tarkistus 70 esittelijältä. Siinä sanotaan, että otetaan mukaan kustantajat ja e, heidän pitäisi todistaa, mistä paperi tulee silloin, kun painetaan kirjoja. Minä uskoisin, että on aivan mahdotonta e, todistaa, mistä, e, mistä tämä puu tulee paperia varten, joten on erittäin vaikeata Eh, sertifioida alkuperää, koska sellu, jota käytetään, eh, se on kaupallinen malsu, mm, eh, kaupallista sellua, jota on maailman markkinoilla liikkeellä ja on aivan mahdotonta jäljittää sitä täysin. Ja minun mielestäni ei pitäisi ottaa mukaan tähän kustantajia ja pitäisi keskittyä markkinoille saattamiseen ja pitäisi keskittyä mm, toimijoiden, äh, toimijoihin ja äh, silloin äh, toimitaan mahdollisimman lähellä metsänhakkuutoimijoita, jotta tiedetään mitä tulee yhteisön markkinoille. Tietenkin tarvitaan harmonisoidut sanktiot ja valvonta, mutta haluan puhua nyt lyhyesti. Niin. Kiitoksia ymmärryksestänne mutta meillä on tosiaan paljon asioita täällä esityslistalla. Ja sitten edustaja Sibea. Rova Grostet, voisitteko sulkea mikrofoni? Kiitoksia puheenjohtaja. minäkään en halua tässä nyt kieltää, etteikö Lukas pyrkisi hyvään tulokseen, mutta meidän täytyy päästä toimimaan ratkaisuun, emmekä saa unohtaa sitä, että monet yritykset käyttävät puuta jalostuksessa ja muissa. Ja se on kestävä aine, jonka avulla voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä. Meidän täytyy päästä todella sellaiseen ratkaisuun, jossa ei edistetä liiallista byrokratiaa. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että jäsenvaltiot todella täytäntöönpanevat jo olemassa olevia sääntöjä tarvitaan valvontaa koko toimitusketjussa. Tai jos sellainen oli, niin, olisi, niin silloin siihen liittyisi paljon kustannuksia ja monia muita kysymyksiä, jotka eivät hyödyttäisi mitenkään kuluttajia tai puuteollisuutta ja se ajaisi puun raaka-aineena huonompaan asemaan ja tätä emme toivo. Joten siksi, kuten sanottiin, Rajoilla pitäisi harjoittaa valvontaa ja toisaalta lainsäädäntöä täytyy valvoa, mutta meidän täytyy kuitenkin rajoittaa sääntöjä käytännön nimissä. Jos tätä laajennettaisiin liikaa eri aloille, tämä leviäisi käsiin eikä saataisi toivottuja tuloksia. Ja siksi uskon, että meidän pitäisi ottaa tässä mahdollisimman käytännönläheinen lähestymistapa edistää sitä, että jäsenvaltioissa toteutettaisiin jo käytössä olevia sääntöjä ja tällä tavoin suhtautua asiaan oikealla tavalla. Kiitoksia, Rova Klass. Kiitoksia, puheenjohtaja. Yksi asia on selvä. Kukaan meistä ei halua laittomia hakkuita ja erityisesti trooppisten metsien laittomia hakkuita, mutta tärkeää on valita oikeat keinot. Esittelijän ehdottama tapa tarkoittaisi monille EUn puun, tuot, puun tuottajille ja metsänhoitajille suurempaa byrokratiaa eikä toisi lisäarvoa. Kaksi kolmasosaa sisämarkkinoilla olevasta puusta tulee EUsta ja meillä onneksi laittomat hakkuut eivät ole niinkään suuri ongelma. Metsänomistajat saattavat omien metsiensä puita markkinoille ja näin he eivät mitenkään toimi laittomasti, vaan päinvastoin pystyvät rajoittamaan tällaisten tuotteiden määrää markkinoilla. Ja siksi ei olekaan mitään järkeä siinä, että he joutuisivat kantamaan liikaa byrokratiaa tässä. Siksi tämä asianmukainen huolellisuus ja tietty sertifiointi ja oikeanlainen valvontatapa täytyy ottaa käyttöön. Ja esimerkiksi tämä vähäisen riskin käsite tuo hyvän tasapainon tehokkaiden toimien ja byrokratian määrän välille. Meidän pitää välttää todella liiallista byrokratiaa. Olisi parempi, että kolmansien maiden tuojien pitäisi dokumentoida tuotteensa oikealla tavalla ja näin voisimme saada konkreettisia tuloksia. Ja nämä tulokset varmasti sitten suojaisivat myös Euroopan puutuotantoa. Hosbach. Ja sitten Rova Hosbach. Hyvin nopeasti, olkaa hyvä. Tack formand. Jeg skal øh, nok lade være med at gentage alle de goda ting, der er kommet frem till nu. Kiitoksia. En aio toistaa kaikkea, mitä tähän mennessä on sanottu, mutta puhuisin näin lyhyesti laittomista hakkuista. E, tässä e, Euroopassahan ei laitonta hakkuuta ole, mutta e, tavaraa lähetetään helposti Kiinaan. Meillä ei ole mitään mahdollisuutta verifioida, miten paljon tavaraa viedään Kiinaan ja mm, sitten sitä kautta muihin maihin. Ja vaikuttaa siltä, että se osuus puista, jotka on hakattu, joita ei mitenkään voida valvoa, tämä osuus on yhä vain suurempi, joten pitäisi katsoa, että komissio eh, saa aikaan EUn ulkopuolisten eh, maiden kanssa kumppanuussopimuksia, eh, jotka ottavat tämän asian huomioon, jotta ainoastaan me emme olisi rakentamassa tarkkoja ja kalliita säännöstöjä Uskoisin, että tämä on hyvä ehdotus, mutta se ei vielä riitä maailman tasolla. No niin, ja sitten puheenvuoro komission edustajalle, Rajon Vasio. Kiitoksia. Komissio on tietysti parlamentin kanssa huolissaan laittomien hakkuiden vaikutuksesta. Olemme pyrkineet työstämään kahdenvälisiä sopimuksia ja toimintasuunnitelmaa jonkin aikaa, mutta ymmärrämme, että tarvitsemme tällaista lisälainsäädäntöä myös, koska aika on vähän viittaa suoraan niihin kysymyksiin, joita meille esitettiin. Varsinkin kustannuksiin liittyvistä kysymyksistä, jotka liittyvät pk-yrityksiin ja kieltoon, ja että voidaanko kielto ja asianmukaisuuden huol- asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä yhdistää. Meillä oli alun perin toinen Lähestymistapaissa vaadittiin toimijoita soveltamaan asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää. Ja se tapahtui useasta syystä, esimerkiksi siitä, että halusimme tarjota toimijoille paremman oikeudellisen turvan ja toiseksi käytännön syystä, kun pyrimme osoittamaan Euroopan tuomioistuimessa sitä, että onko joku tietty pumpala Indonesiasta, onko se nyt sitten laillisesti vai laittomasti hakattu, niin siinä onkin jo haastetta kerrakseen. Kun tarkastellaan vaikutusta pienyrityksiin, niin hyvin pitkälti se riippuu siitä, liitetäänkö tämä kielto myös muualla tässä toimintaketjussa oleviin toimijoihin – sellainen kuin ehdotus tällä hetkellä on, niin toimimia tai yritys näin hoitaisin puutavaran lähellä lähdettä, joten tietoa voisi helppoa saada. Mutta jos sitten tässä tarjontaketjussa äh, toiminta tapahtuu pidemmän, niin silloin tietysti myöskin hallinnollinen taakka olisi huomattavasti suurempi. Sitten kun puhuttiin sertifioinnista, siitä mitä Carlin Lucas sanoi siitä, että se tulisi ottaa huomioon ja että meillä tulisi olla tällainen avoin sertifiointi metsätuotteille, niin se on hyvä. Yleisesti ottaen meidän tulisi olla tietoisia siitä, että teemme sellaista lainsäädäntöä, joka voidaan todella soveltaa tuolla kentällä. Eli kun puhumme lainsäädännöstä, niin tulisi olla myös tietoisia siitä, että vaatimukset pitää asettaa niin, että toimijat voivat niitä todella täyttää, eikä pelkästään esitetä jotain toiveita Lopuksi sitten tästä tunnustustoiminnasta, valvontajärjestelyn tunnustamisesta ja hyväksymisestä. Olemme olleet neuvoston kanssa samaa mieltä siinä, että valvontaorganisaatiot, jotka toimivat vain jäsenvaltiossa, niiden tulisi hyväksyä nämä järjestöt, koska ne ovat lähinnä ongelmaa, ne ymmärtävät kansallista lainsäädäntöä paremmin. Olemme kuitenkin ymmärtäneet, että ne järjestöt, jotka toimivat useassa jäsenvaltiossa, niin niiden tulisi saada komission hyväksyntä taakse. Kiitoksia. Pyytäisin vielä esittelijää päättämään tämän keskustelun. Olkaapa hyvä. Yes. Thank you very much. Kiitoksia oikein kovasti. Kiitoksia kaikille puheenvuoron esittäjille. Aivan äh, pari huomiota. Useat ottivat esiin sen, että puu on hyvä tuote. Se on äh, kyllä, kun kyse, kyseessä on kestävästi ja laillisesti hakattu puu, mutta äh, jos kyse on laittomuuksista, niin näin ei ole. Meidän pitää pystyä tekemään ero näiden asioiden välillä. Toiseksi vielä meillä on Euroopassakin laittomasti hakattua puutavaraa. Se pitää ottaa huomioon myös EUn sisällä. Ja sitten kolmanneksi komissiolle kommentoisin, että monet, ainakin neuvoston viisi jäsentä, ovat sitä mieltä, että asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän soveltaminen yksinään ei riitä. Se ei ole riittävä kannustin että muut kuin ensimmäiset saatta, markkinoille saattajat noudattavat tätä. Pelkästään asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä, sen avulla ei päästä niihin tavoitteisiin, joihin pyritään. Komissio mainitsi myös sovellettavan lainsäädännön. Haluaisin selventää, että tässä kyse on lainsäädännön täytäntöönpanosta, koska kyseessä on sellaiset, ovat sellaiset lait, jotka ovat voimassa näissä maissa jotka eh, hakkaavat eh, tätä. Me puhumme siis näiden kolmansien maiden lainsäädännöstä, joka on voimassa näissä maissa. Minun mielestäni tässä ei puhuta mistään, mistään eh, epäasiallisuuksista. Me emme siis pyydä tässä vähempää kuin FLEC-sopimuksissa. Muuten saisimme aikaan hyvin epäjohdonmukaisen asetelman. Monet mainitsivat tässä jo PK-yritykset ja haluaisin että katsotte tarkasti, mitä mietinnössä sanotaan, eh, enemmän kuin mitä ajattelette siinä sanottavan. Koska nämä velvoitteet ovat eh, kyse eh, nimenomaan asianmukaista huolellisuutta koskevia. Siis tämä kovin vaatimus asettuu noihin toimijoihin, jotka ensimmäisenä saattavat markkinoille, mutta meillä on paljon muita toimijoita. Ja mitä tarkoittaa sitten se velvoite, joka heillä on? He pitää tietää, mistä mistä tuote on tullut, mitä se on ja pitää tietää, kenelle sitä myy. Se ei ole mikään valtavan suuri vaatimuskenttä. Monet toimivat näin jo tällä hetkellä. Meidän täytyy puhua hyvin selvästi, että kyseessä ei ole mikään kovinkaan työtä vaativa tehtävä ja monet jo pyrkivät tähän. Meillä oli tänään lounasaikaan seminaari ja siellä oli puu, puunjalostusosapuolen edustaja ja siellä ollaan sitä mieltä, että on hyvä yhdistää asianmukainen huolellisuus ja kieltojärjestelmä, joten kentällä mennään jo pidemmälle kuin neuvosto ja komissio menee. Ja tuossa kokouksessa kommentoitiin, että jos tämä kieltolähestymistapa olisi niin haitallinen? Olisivatko republikaanit sitten äänestäneet sen puolesta eh, puolitoista vuotta sitten Yhdysvalloissa Leisin laissa? Eh, meidän ei pitäisi siis pelätä tässä liikaa. Jotkut ehdottivat myös, että meidän pitää tarkastella hyvin tiukasti pk-yritysten tilannetta, ja se on eh, hyvä tarkastella tiukasti. Ensinnäkin eh, en usko, että nämä velvoitteet, joita asetetaan, eh, olisivat niin haitallisia kuin jotkut ajattelevat. Ja eh, sitten kun mietimme esimerkiksi REACHia, on olemassa helpdeskejä, joissa autetaan pk-yrityksiä selvittämään mm, tuotteiden alkuperää. Ehkä voidaan antaa teknistä rahoitustukea pk-yrityksille, jos voidaan osoittaa, että sellaista tarvitaan. Ja vielä lopuksi strategiasta. Chris Davis sanoi aivan oikein, että on tärkeää, että äh, säilytämme parlamentin äh, voimakkaan kannan, jos me haluamme saada mitään aikaiseksi neuvoston kanssa neuvotteluissa. Meillä oli ensimmäisessä käsittelyssä hyvin vankka kanta ja on tärkeää, että siinä pitäydytään jatkossakin. Tietenkin neuvotteluissa äh, täytyy katsoa, mihin mennään, mutta jos me menemme parlamentin vesitetyn kannan kanssa neuvottelemaan, niin eh, silloin on vaikea saada mm, merkittäviä aikaan. Meidän täytyy varmistua siitä, siis, että meillä on lainsäädäntö, joka toimii, ja me mahdollistamme sen, että voidaan täysin jäljittää eh, puutavara, koska tällä hetkellä siihen emme pysty. Ja meidän pitää varmistua, että nyt mennään eteenpäin ja eh, me esitämme neuvostolle vankan kannan. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Muistutan vielä, että määräaika tarkistuksille 8.4. Äänestämme 26.28. ja sitten eh, toukokuun puolivälissä täysistunnossa. Eikö niin? Niin anteeksi, anteeksi vain, minä erehdyin kyllä nyt. 8.4. määräaika tarkistuksille me äänestämme eh, täysistunnossa 3. ja 4. Eh, toukokuuta ja sitten vasta heinäkuussa eh, täysistunnossa. Ja sitten menemmekin menettelyyn, joka on hiukan erityinen. Tässä vihreiden ryhmä on esittänyt vastalauseen. Ehdotan teille, ehkä Claude Turmes voisi esittää kannan, tai sitten joku muu. Me voimme sitten avata keskustelu sen jälkeen, kun nämä kaksi osapuolta ovat esittäneet kantansa Ehkä meidän pitäisi lopettaa tämä äh, keskusteluosio 15 äh, vaille 5, koska sen jälkeen meillä on vielä pari kolme esityslista kohtaa. Eli äh, ehdotan, että ne, jotka esittävät vastalauseen, puhuvat nyt. Tyrmes ehkä. Um, I will switch to English. Kiitoksia puhun englantia, koska luulen, että useampi ymmärtää sitten suoraan sitä, mitä me tarkoitamme. Jos haluat ymmärtää, mistä tässä on kysymys, niin täytyy palata vuoteen 2008, kun päästökauppajärjestelmästä neuvoteltiin. Tuolloin otettiin käyttöön ajatus siitä, että käytetään 300 miljoonaa lupaa jonka avulla voidaan yhtäältä rahoittaa tätä hiilivarastointiteknologiaa ja toisaalta sitten taas hyvin paljon erilaisia uudistuvia energialähteitä. Tuolloin kaikki poliittiset ryhmät edesauttavat tähän sopimuksen pääsemistä. Olimme silloin sitä mieltä, että tuon 300 miljardin arvo olisi noin 7-8 miljardia euroa, koska oletettiin, että hinta per tonni hiilidioksidille etäsjärjestelmässä olisi noin 25-30. Valitettavasti tähän väliin sattuu sitten talouskriisi. Ja nyt Vähemmän lupia tarvitaan, koska teollisuus on lamassa. Ja lisäksi meillä on Puolan, Italian ja muiden jumitus, joka estää sen, että Eurooppa voi siirtyä kohti 30 prosenttia, mikä mahdollisesti myös sen, mahdollistaisi myös sen, että tämä määrä olisi korkeampi. Ensimmäinen kysymys tänään komissiolle olisikin se, että oletamme, että sitten kun Euroopan investointipankki eh, huutokauppaa luvat saadakseen tulonsa, niin hinta olisi noin 15 euroa tonnilta, mikä merkitsee sitä, että enää ei puhuta 7-8 miljardista, vaan noin neljästä, neljästä ja puolesta miljardista eurosta. Toiseksi, kun luette tätä komission ja hallitusten sopimasta asiakirjasta, jossa on puhuttu komitologiassa, joka nyt meillä on esityssämme, niin johdatusakappaleessa 11 seuraava, selkeästi sanotaan, että kun pyritään takaamaan teknologinen monimuotoisuus, kahdeksaa CCS-hanketta pitäisi rahoittaa ja näiden lisäksi sitten 20 vielä näistä uudistuvan energialähteiden kategorioista. Jos tämä yhdistetään Jontosan kappaleeseen 6, jossa käy selkeäksi se, että 50 prosenttia hankkeista voidaan rahoittaa, niin päästään seuraavaan lukuun, Yksi hiilen hanke on noin miljardi euroa. 50 prosenttia tuettuna tästä hankkeesta se merkitsi 500 miljoonaa. Kahdeksan hanketta merkitsisi neljää miljardia euroa tämän järjestelmän alaisuudessa. Ja ne voisivat siis mennä hiilen talteenottoon. Mikä sitten taas puolestaan johtaisi täysin tahattoman lopputuloksen, eli että vain 500 miljoonaa jäisi uusiutuville energialähteille niin, että 8-10 kertaa enemmän rahaa menisi hiilten talteenottoon kuin uusiutuviin energialähteisiin. Ja tämä onkin toinen kysymyksemme. Miten komissio voi varmistaa, vakuuttaa parlamentille sen, että että tämä jako ei ole näin epäreilua hiilen talteenoton ja uusiutuvien energialähteiden välillä. Toiseksi, ja tämä on myöskin erittäin tärkeää, meidän täytyy siirtyä artiklan 8 kappaleeseen 3. siinä tämä trade-off sitten tapahtuu. Luen sen myöskin, jotta kollegat ymmärtävät. Silloin kun kokonaisvaatimus rahoituksella on korkeampi kuin olemassa olevat varat, eli jos tulee enemmän uudistuvan energialaiteen hankkeita, mikä on hyvin todennäköistä, niin valittujen hankkeiden määrä vähennetään niin, että tuo määrä vähenee samassa suhteessa jokaisessa ryhmässä. Eli samassa suhteessa hiilen, talteen, hiilen talteenotto ja uusin energialähteiden välillä. Eli komissio, voitteko selittää meille, jos meillä on kahdeksan hiilen ohjelmaa ja hyvin paljon uusia uusia hankkeita on tulossa, niin miten tämä sitten toimii, kun periaatteessa ei ole riittävästi rahaa tuolla jaettavaksi? Ja mitkä ovat sitten ne turva lausakkeet sen suhteen, että kaikki raha ei mene pelkästään hiilen talteenottoon ja että uusiutuville energialaitoille ei enää mitään. Köyhät yritykset, niin kuten EO, DESA ja niin poispäin, niin jos teillä on aikaa, niin katsokaapas niiden taseita. Eivät kyseessä ole todellakaan Euroopan köyhimmät, jotka saisivat nämä edut. Ja se onkin myös suuri ongelma, joka meillä on. Kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitos kovasti. No niin, ehkäpä pyytäisin, että eh, herra Piotr Tuleja eh, komission puolesta vastaa ja sitten eh, aloitetaan keskustelu. Tässä esitettiin komissiolle joitakin kysymyksiä. No. Thank you, uh, Madam Chair. Kiitoksia uh, puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Uh, jos vastaisin nyt herra Turmesille hänen uh, kuvaukseensa. Meidän täytyy tarkastella Euroopan mm, päästökauppajärjestelmää. E, siinä asetettiin sivuun 300 e, 000 e, miljoonaa, joilla tuetaan demonstraatiohankkeita, hiilen talteenotto ja energia, uudistuvaa energiatekniikoita koskevissa asioissa. Me uskomme, että tämä komission ehdotus vastaa lainsäätäjän toiveisiin, jotka esitettiin direktiivin kohdassa 10. Nämä kolme kysymystä, jotka esitettiin komissiolle, yritän vastata hyvin lyhyesti. Ensimmäinen, siis hinta. Komissio ei halua spekuloida hinnoilla. Hinta on mm, markkinoiden määräämä ja arvioiden mukaan 300 miljoonaa olisivat jatkossa 2-5 miljardia euroa riippuen siitä, mikä on hiilen hinta Euroopan markkinoilla. Yksi huomio kuitenkin tässä 300 miljoonaa lupa. Ne myydään sekundaarisilla markkinoilla Euroopassa. Niitä ei huutokaupata. En halua, että tässä eh, sulketaan nämä asiat eh, ajatellen nämä huutokauppaa ja näitä hankkeita. Ja tämä kuvaillaan jo päästökauppadirektiivissä 300 miljoonaa. Ne siis myydään sekundäärimarkkinoilla. Euroopan investointipankki on mukana – niin kuin mainitaan päätöksessä, jonka jäsenvaltiot ovat hyväksyneet. Päätöksessä sanotaan, että kaikki päästöluvat, niiden pitää olla määrätty 2013 loppuun mennessä. Ja tässä hengessä päätöksessä sanotaan myös, että kaikkien hankkeiden pitää osoittaa, että ne voivat toimia 2015 loppuun mennessä. Sitten rahoitusosuuskysymys Se on yksi merkittävistä huolenaiheista, joita olemme tässä kuulleet viime aikoina. Olemme aina sanoneet, komissio on aina sanonut, että rahoitusosuus ajatellen innovatiivisia uusia energioita ja hiilen talteenotto. Tässä vaikuttavat demonstraatiotarpeet. Ja komissio on kuullut hyvin laajalti kaikkia sidosryhmiä, kun on tämä päätös tehty. Ja me olemme hyvin luottavaisia siihen, että 34 kategoriaa uusia energiakategorioita ja CCS-kategoriat, eh, ne edustavat eh, tarpeita näillä sektoreita ja kaikki eh, hankkeet näillä sektoreilla ne rahoitetaan 50 prosentin mukaan olennaista kustannuksista. Ja tässä noudatetaan suuntaviivoja ja niitä rahoitetaan aivan samoin ajatellen hiilen talteenottoa ja uusiutuvia energioita. Sitten rahoitussuhde liittyy kahden, kahdeksan CCS-hankkeen ja 34 energiahankkeen kustannuksiin. Nyt ei voida laskea näitä kustannuksia etukäteen, koska nämä ovat kaikki innovatiivisia hankkeita, eikä kukaan pysty oikeastaan määrittelemään tätä kustannusta, emmekä usko, että se on edes tarpeen, että määritellään tämä kustannus, jotta voitaisiin tarkkaan määritellä äh, varojen suhteellinen jako. Mikä eh, tämä suhde sitten onkin, niin ne varat, jotka ovat käytössä tulevaisuudessa, ne jaetaan eh, sen mukaisesti. Se määrittelee eh, ne, varat, joita on käytettävissä päästö, Minun kysymykseni oli eh, selvä. Miten e-, estämme sen, että neljä miljardia menee CCS ja sitten vain hyvin vähän uusiutuviin energiamuotoihin? Niin kuin sanoin, niin me emme tiedä, tuleeko neljä, kaksi vai eh, kuusi miljardia eh, CCSlle ja meillä on eh, kahdeksan kategoriaa. Me emme tiedä, minkälaisia ehdotuksia esitetään. Eh, saattaa olla niin, että ehdotuksia tulee enemmän eh, uusiutuvien energioiden kategorian. Ja silloin tasapaino muuttuu täysin, joten tällä hetkellä ei ole minkäännäköistä hankelistaa. Me emme tiedä, minkälaisia ehdotuksia tulee ja minkälainen on yhteisrahoituksen taso. Siitä syystä komissio ei ehdottanut mitään varojen jakoa eikä komissio halunnut spekuloida myöskään hinnalla, näiden hankkeiden hinnoilla, joten tällä hetkellä ei voida, enkä minä tässä voi esittää minkään näköisiä arvioita äh, ajatellen äh, hiilen talteenottoa tai uusiutuvia energioita. Äh, meidän täytyy odottaa tässä tarjouskilpailua, jotta me näemme, minkä näköisiä ehdotuksia tulee, ja sitten äh, pitää odottaa, mitkä äh, ehdotukset otetaan äh, huomioon kaiken kaikkiaan, ja mitkä hankkeet arvioidaan, ja loppujen lopuksi mitkä hankkeet valitaan. Ja tämä prosessi ei ole vielä edes alkanut. Toivottavasti se alkaa kesäkuussa ja sitten vasta voidaan nähdä, minkälainen rahoitusosuus pyydetään ja minkälainen suhde tulee näiden kahden kategorian välille. Kiitoksia. Kuusi puheenvuoropyyntöä. Chris Davis, François Grostet. Odottakaapas hiukan nyt järjestetään vähän keskustelua. Linda McEvan, Sekut, onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Ja sitten kyllä päätetään tämä puhujalista. Rova de Bran, Satu Hassi, ja siihenkö päättyi? No niin, nämä ovat ylhäällä. Joten meillä on yhdeksän puheenvuoroa kaksi minuuttia per puhuja. Olkaapa hyvät. Eikö komissio nyt voisi vastata ensin tähän kolmanteen osaan minun kysymystäni? Sitten me saisimme lisää tietoa, ehkä vähän tarkemmin kuin mitä nyt tähän mennessä on tehty. Il que nos collègues puissent... Niin äh, kollegamme äh, saa äh, puhua. Niin, te saitte vastauksen sopii teille tai ei, mutta vastaus oli. Se oli vastaus tai ei vastaus, mutta Chris Davis seuraavaksi. Minä olin hiilen talteenotar-esittelijä ilmastonmuutospaketissa. Haluaisin muistuttaa vain valiokunnalle, että se oli kolme vuotta sitten ja kuukausi sitten, ku, kolme vuotta ja kuukausi sitten, kun me halusimme 12 tällaista hanketta Eurooppaan vuoteen 2015 mennessä. Nyt se, mitä pitäisi kysyä, on, että missä nämä hankkeet nyt ovat? Jos tämä komission ehdotus menee läpi, jos me emme ota huomioon vihreiden haastetta, niin emme pääse päättämään tästä asiasta ennen ensi vuoden loppua. Ja tässä on kovasti vähän aikaa vuoteen 2015 mennessä, jos halutaan nämä hankkeet käynnistää. Lisäksi täytyy ymmärtää, että maailma käyttää fossiilisia polttoaineita yhä enenevässä määrin, jopa Kiinakin, jolla on suuri uudistuvenergialainen hanke käynnissä, niin hiiltä käytetään vielä paljon enemmän, jos katsotaan kaasun käyttöä. Sitten meidän täytyy katsoa sitä, miten terästä jalostetaan, millä tavalla öljyjalostamat toimivat ja niin edelleen. Tämä valiokunta nimenomaan esitti ehdotuksen siitä, että rahoitetaan näitä hankkeita lupien avulla. Me esitimme asian, veimme sen neuvostoon kolme kuukautta myöhemmin, saimme neuvostosta päätöksen, että joo, kyllä, no hyvä juttu, tehdään näin, käytetään lupia rahoituksen hankkimiseksi. Nyt on 13 kuukautta kulunut aikaa, kun tuo päätös tehtiin, niin meillä on edelleenkin vain päätös siitä, millä tavalla tätä kaikkea pitäisi tehdä. Tässä venytellään nyt vain ihan turhaan. Claude on esittänyt hyviä kohtia. Onko 300 miljoonaa riittävästi hiilen talteenotto hankkeiden ja uusiutuvien energialainen hankkeiden rahoittamiseksi? Ky- kykenemmekö me vastaamaan vuonna 2015 tavoitteisiin? Saammeko hankkeet käyntiin, niin kuin komissio ehdottaa tätä kaksi kolmosa lähestymistapaa. Millä tavalla me voimme vähentää näitä määräaikoja? Mutta tässä nyt on käynnissä ideologinen keskustelu. Claude sanoo, että kun syyskuussa 2008 tätä asiaa käsiteltiin, niin kaikki tukivat tätä, mutta ei se nyt pidä paikkaansa, ei kaikki, eivät kaikki tätä tukeneet. Minä olisin joutunut hirveän taisteluihin Carolyn Lucasin kanssa. Vihreitä vastuttavat ydinvoimaa, hiilitalteenottoa. Claude, sinä nyt esitit kyllä joitakin erittäin tärkeitä kohtia, mutta totuus on kyllä se, että jätit huomiota todellisuuden, että ideologisesti olet hiilen talteenottojärjestelmien kehittämistä vastaan. Kiitoksia puheenjohtaja. E, johon tämän Davis sanoi, minä itse olin esittelijänä tai valmistelijana e, hiilen talteenottokysymyksessä e, ja systemaattisesti meille esitetään juuri hiilen talteenottoa. Me olemme sitoutuneet jo pitkän aikaan nimenomaan hiilen talteenottovarastointiin. Me olemme sitoutuneet äh, pilottihankkeiden rahoitukseen ja meidän pitää mennä loppuun asti. Äh, kyse on tutkimuksesta ja me tarvitsemme näitä varoja, mutta pitää mennä loppuun asti. Äh, päätös on tehty. Emme voi jatkuvasti kyseenalaistaa aikaisemmin tehtyjä päätöksiä. Se ei ole kestävää eikä ja jopa sellaiset, jotka eivät kannata hiilivoimaloita. Me tiedämme hyvin, että voidaan puhua Kiinasta. Ja Euroopassa vielä käytetään valtavasti hiilivoimaa. Ja niinpä me tuotamme paljon hiilidioksidia ja pitää löytyä ratkaisu, ratkaisuja. Ei voi pelkästään kieltää hiilen käyttöä. Se on mahdollista. Meidän täytyy yrittää löytää ratkaisuja ja nämä ratkaisut menevät pilottihankkeiden kautta, joten meidän täytyy löytää, löytää rahoitus, eikä pidä suhtautua ideologisesti näihin kysymyksiin. Rova McEvan. Over time, Claude and I have agreed on many things. No, Claude ja minä olemme tietysti pitkään olleet jo monista asioistakin yhtä mieltä, mutta tässä asiassa kyllä emme sitä ole, enkä ymmärrä miksi tässä vaiheessa, kun sovimme asiasta, ja Chris on aivan oikeassa, kun totesi, että me pyrimme rahoittamaan hiiletaltiotohankkeita ja me teimme kompromissi siitä, että me rahoittaisimme myös uusia uusiutuvien energialähteiden hankkeita. Tämä oli poliittisten ryhmien kompromissi. En minä nyt voi hyväksyä, että kun komissio on täytäntöönpanemassa sitä, mitä mistä me sovimme, että nyt me pyrimme hyödyntämään komitologiaprosessia avaamaan uudelleen tämän poliittisen keskustelun. Minä tuen hiiletä alteenottoa. Kysymys ei ole pelkästään energiayhtiöistä. Myös teräsyhtiöt nyt investoivat hiilen talteenottoteknologiaan. Mielestäni jos me katsomme sitä, millä tavalla maailma kehittyy, niin ilman tällaista teknologiaa me emme kykene vähentämään omaa eh, hiilidioksidin käyttöä, me eikä Kiinakaan siihen pysty. Jos me emme nyt tähän ryhdy, niin hankkeet viivästyvät jälleen, me emme jälleen etene tässä. Lisäksi me hidastamme uudistuvien energialaitteiden hankkeita. Kyllä minä kuulin sen, mitä Claude totesi näistä varakkaista yhtiöistä, mutta jotkut niistä ovat myöskin keksineet aivan uraa uurtavia uudistuvia energialähteitä. Jos meillä siis poliittista keskustelua käydään, niin käydään sitten mutta poliittinen päätös on jo tehty, antakamme komission täytäntöönpanna se. Ja minun toivoakseni hiilen hinta on korkeampi kuin mitä se on. Komissio ei nyt kykene sanomaan, mitä se on vuonna 2013. Eihän se kykennyt ennustamaan tätä talouskriisiäkään, joka laski hiilen hintaa. Komissio on oikeassa 28 erilaista CCS-luokkaa ja useita uusiutuvia energialähteitä. Jos me käytämme komitologiahanketta ja käymme poliittista keskustelua, niin me emme ikinä pääse eteenpäin Euroopan unionissa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Elisabeth Gardini. Grazie Presidente. Sì, anch'io devo... Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkä nyt toistan asioita, joita täällä on nyt sanottu, mutta eh, emme voi joka kerta avata lukuja ja jumittaa asioita niin, että ei päästä eteenpäin. Se, että tämä on komitologiassa, todella osoittaa, että mukana on 27 jäsenvaltiota ja tästä päätöksestä neuvoteltiin ainakin vuosi. Eli kyllä siinä heijastuvat eli eri jäsenvaltioiden ja EUn hallitusten kannat. Nyt vihreät vastustavat tätä kysymystä. Ja tämä saattaisi vaarantaa tämän hyvinkin hankalan työn. Nyt pitäisi päästä pikaisesti eteenpäin, jotta saisimme CCS ja uusiutuvia energioita koskevaa teknologiaa. Ja tällä esteellä ja myöhästymisellä saattaisi olla katastrofaaliset seuraukset ja ympäristöhaittoja tästä myös koituisi. Ja mitä tulee kollegoiden huolenaiheisiin, johdantoosan kappaleessa 11 puhutaan siitä, että jotta voidaan taata tämä moninaisuus, täytyy rahoittaa kahdeksan CCS-hanketta ja muita. Täällä puhutaan jopa 34 uusiutuviin energioihin liittyvistä hankkeista. Näinhän voidaan vastata näihin huolenaiheisiin, joita on, joten toistan. CCS-teknologia on sellainen, jota pitää tukea sen mukaisesti, mitä jo päätettiin. Sitä on aina pidetty prioriteettina ja myös strategisena valintana. Tässä kaikki. Satu Hassi. Thank you very much. I just want to uh, correct... Uh, Kiitoksia. Haluaisin vain uh, korjata sen, mitä Chris Davis sanoi. tämän poliittisen päätöksen historiasta. Eh, Chris muistaa eh, aivan oikein, että vihreät olivat eh, sitä vastaan, että kyseessä olisi tukijärjestelmä vain CCSlle, mutta saimme aikaan yhdistelmään CCS ja uusiutuvista energiamuodoista. Ja me olemme nyt tästä huolista, huolissamme, aivan kuten Claude kuvailikin. Minä haluaisin ottaa esiin senkin, että silloin kun ilmastopaketti kaksi ja puoli vuotta sitten neuvoteltiin, siellä oli myös mahdollisuus, että de facto tuetaan CCS asettamalla päästörajat ja päästöstandardit kilo, kilometrituntia eh, kohti, mutta me olimme tyytymättömiä eh, siksi, että tällaista muotoa ei eh, tuo, tuettu, vaikka se on hyvin tehokas. Kiitos. Esther Delange. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik zou de Europese Commissie willen danken. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Euroopan komissiota tästä vastauksesta. Tässä on tällainen ihan tyypillinen eipäs juupas väittely käynnissä. Tässä otettu huomioon ETS-direktiivi ja sen muuttaminen ja komission on ilmaissut nyt kantansa siihen. Täytyy kyllä todeta, että aivan kuten ne kollegat, joita olen tähän mennessä kuunnellut, mieluummin olen Euroopan komission kannalla tässä asiasta. Ja tietysti me voimme lyödä päätämme seinään vaikka kuinka pitkään, kun puhutaan siitä, että mikä on tämä oikea tapa jakaa nämä varat ja että onko kahdeksan CCS-hanketta ja 34 uudistuvaa energiajähdettä. Tietysti voidaan todeta, että CCS on kalliimpaa, joten on loogista, että se saa suuremman summan hyödykseen. Mutta ei tässä ole ollenkaan järkeä toimia näin, vaan meidän täytyy viedä tätä päätösosmaa eteenpäin. Ja aivan kuten kollegat ovat todenneet, meidän täytyy pyrkiä saamaan edistystä aika- aikaiseksi. Tähän ehdotukseen on mennyt kauan aikaa. Ja nyt meidän täytyy todellakin pyrkiä eteenpäin ja mielellään myös erittäin nopeasti. Lopuksi sitten kysymys komissiolle, miten tarpeellinen on tämä hiilidioksidi NNN-politiikassa. Sillä joskus vaikuttaa siltä, että kun näin joitain tekstejä vihreiltä, että miten vakavasti nyt tähän asiaan otetaan käy, kantaa, kun kuitenkin halutaan jarrutella kaikkia mahdollisia ehdotuksia. Rova de Thank you. Kiitoksia. Minä olin varjoesittelijänä CCSssä eh, silloin, kun ilmasto- ja energiapaketista keskusteltiin. Kollegani oli varjoesittelijä ETSS ja hänkin tuki sitä, että 300 miljoonaa otetaan demonstraatiohankkeisiin. Minulla oli CCSn kanssa ongelmia ja edelleenkin on ajatellen tiettyjä kysymyksiä, joihin tarvitaan vastaus, mutta tein tuolloin hyvin selväksi, että minun mielestäni niin kuin Satu Hassi sanoi, on tiettyjä eh, säännöksiä, joita eh, voidaan tehdä eh, Euroopassa, mutta mielestämme ei, emme voi määräillä mitään esimerkiksi Kiinassa ja muualla maailmassa – niin minun mielestäni rahat, joita ei käytetä CCS, se ei välttämättä mene uusiutuviin energioihin, se saattaa mennä hiileen ja ydinvoimaan. Ja tästä syystä minun mielestäni demonstraatiohankkeita tarvitaan ja niihin tarvitaan myös rahoitusta. Minä sanoisin kuitenkin, että olin iloinen, kun näin, että loppujen lopuksi saatiin sopimus aikaan, niin kuin vihreät sanoivat. Sopimuksessa sanotaan, että CCS ja uusiutuvat energiat jos mietitään, että näin tätä lakia on säädetty, niin kannattaa kysyä komissiolta pari kysymystä. Ensinnäkin hyväksyn sen, että spekuloida ei voida tällä hetkellä, mutta jos esitetään tämä ehdotus, miten varmistutaan sitten tasapainosta sitten kun hakemukset ovat sisässä arviointiprosessissa, päätösprosessissa. Voidaanko jo tässä vaiheessa sanoa, miten tasapuolisuus voidaan taata? Ja toinen kysymys sitten CCSn osalta, eh, CCS-osassa direktiiviä. Eh, siellä on paljon ympäristökysymyksiä, joita esitettiin eh, jo aikaisemmin. Voiko komissio taata meillä tämä tällä hetkellä, että nämä toimenpiteet ovat osa demonstraatiohankkeita? Kiitos. Ja sitten Raseber. Kiitoksia puheenjohtaja on erikoista. Tai on tärkeää, että me todella tunnustamme sen, että tarvitaan uusia teknologioita erilaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Mutta en ymmärrä, miksi tällä, tällä tavoin otetaan ideologisesti kysymyksiä esiin ja niistä taistellaan. Olen vakuuttunut siitä, että Tarvitsemme teknologisia vastauksia ja halusimme tai emme, niin myös CCS-teknologiaa. Ongelma on suuri ei pelkästään Euroopassa, vaan myös Kiinassa ja erityisesti siellä. Ja siksi meidän täytyy puuttua tähän hiiliongelmaan erilaisen teknologian keinoin. Olisi hyvin lyhytnäköistä toimia ideologiselta pohjalta ja panostaa ainoastaan tiettyihin uusiutuviin energialähteisiin ja jättää toiset taas huomiotta. En haluaisi väittää, että komissio ei toimisi tässä objektiivisesti. Ei se voi tietää vielä, mitä tulee tarkkaan tapahtumaan, vaan sen toimet pitää arvioida reilusti. Vaan sille täytyy antaa mahdollisuus toimia. Tässä toimitaan nyt liian lyhytnäköisesti ja ideologisesti, kuten sanoin. Ja meidän täytyisi pitää, kuten sanoin, kiinni tästä peruskonsensuksesta, johon oli jo päästy. Emme voi jättää tiettyjä kysymyksiä huomiotta, koska jos jätämme tiettyjä energiamuotoja tässä huomiota, niin emme pääse pitkälle. Kiitos sitten vielä aivan lyhyesti Peter Liise. Tässä on paljon puhuttu jo kysymyksistä, joten haluaisin esittää ainoastaan yhden konkreettisen kysymyksen komissiolle. Täällä on puhuttu paljon siitä, että hiiltä tarvitaan edelleen, mutta sementti, kalkki, kaikki ja monet muut kysymykset voidaan tähän lisätä, ja tähänkin liittyy hiilidioksidipäästöjä. Tämä on pitkältä aika, pitkällä aikavälillä hyvin tärkeä kysymys. Aikooko komissio kiinnittää huomiota näihin kysymyksiin? Usein puhutaan liian vähän tämänkaltaisista muodoista, jotka tuottavat hiilidioksidia. Miten komissio aikoo puuttua näihin? Thank you, Madam President. Kiitoksia puheenjohtaja. Jotkut täällä näyttävät ajattelevan, että tässä on käynnissä joku ideologinen keskustelu, mutta eihän näin ole. Jos kuuntelitte Claude Tyrmesiä, niin eihän sellaista keskustelua edes aloittanutkaan. Hän vaan kysyi komissiolta, että millä tavalla turvataan se, että voidaan rahoittaa tasapainoisesti CCS ja uudistuvia energialähteitä. Tietysti emme voi nyt tässä ryhtyä spekuloimaan, mutta jos katsotaan hiilen hintaa, niin tietysti tässä puhutaan 4-5 miljardia, miljardista eurosta. Komission asiakirjassa myös sanotaan, että se haluaa löytää tasapaino CCS ja uusiutuvien energialähteiden välille. Kysymys onkin, että mitä se tarkoittaa koska me tiedämme myös, että seuraavassa kohdassa komissio toteaa, että ensin se aikoo valita kahdeksan CCS-hanketta. Me tiedämme myös, miten kalliita nämä hankkeet ovat. Jos tarkoitus on rahoittaa 50 prosentilla näitä hankkeita, niin silloin puhutaan 4 miljardista eurosta. Ei sitten vaadi mitään ydinfysiikkaa eikä spekulointia, ihan vain puhdasta matematiikkaa, kun puhutaan näistä hinnoista. Joten meidän kysymyksenne on, että jos tässä tarkoitus on puhua nyt neljästä miljardista e- eurosta CCSlle, ja meillä ei ole riittävästi rahaa 34 uudistuvan energialähteiden hankkeeseen, niin kysymys on, millä tavalla komissio turvaa sen tasapainon, oikeudenmukaisen tasapainon uusiutuvan energialähteiden ja CCS välillä. Ei tässä ole kysymys mistä ideologisesta keskustelusta. Lopetan nyt en minä mitään paskaa puhu, Davis. Minä nimenomaan esitän kysymyksen. Ja minun pitäisi saada esittää kysymys. Kyllä minä tiedän, että sinä haluaisit, että tämä olisi ideologinen keskustelu, mutta se ei ole sitä. Minä olen uusi meppi täällä, minä katson näitä päätöksiä ja minä olen CCS vastaan. Minä katson vain tätä ja näen, että tässä on suuri vaara siitä, että suurin osa rahasta tästä rahasta menee CCS. Kysymykseni on, jos komissio siis puhuu tästä oikeudenmukaisesta tasapainosta, niin millä tavalla se turvataan? Se oli Turmeksen kysymys. Ja me emme saaneet vastausta siihen noiden vastausten joukosta, joita täällä annetaan. No sitten tietysti voidaan sanoa, että ei pyritä tasapainona, ei sitten kirjoittaa sitä tähän, jos ei haluta saada oikeudenmukaista tasapainoa aikaan. Jos ollaan sitä mieltä, että tasapainoa ei pyritä, niin kirjoitetaan sitten niin, että se saa anneta lisää rahaa, niin silloinhan asia on ihan avoimesti esillä. Siitä syystä nämä kysymykset tähän mennessä vastaukselle tullut. Tämä ei ole mikään ideologinen keskustelu, on vain varmistunut siitä, että CCS menee riittävästi rahaa ja uusiut energialähteisiin myös. Se on minun tavoitteeni, kun olen vihreä, eikä mikään ideologinen keskustelu, jota Chris Davis haluaisi esittää käyttää. Haluaako komissio lisätä tai vastata tarkemmin esitettyihin kysymyksiin? Ehkäpä hyvin nopeasti. Merci. Thank you, uh, Madam Chair. Yes, the Commission. Uh, I think we can... Uh, niin, kiitoksia puheenjohtaja. Niin, varmaankin voi komissio vähän laajentaa sitä, mitä mieltä se on. Minusta tuntuu, että tässä nyt on jokinlainen väärinkäsitys siitä päätöksestä, joka on täällä esillä. Aloita viimeistä kysymyksestä tasapainosta. Päätöksessä ei puhuta tasapainosta, vaan siinä luetteloina erilaisia luokkia, joihin hankkeita voidaan esittää. Meillä on kahdeksan luokkaa CCSlle ja 34 uusiutuville energialähteille. Eli jos CCSn äh, tavoiterahoitus on 4 miljardia ja uusiutuvissa myöskin 4 miljardia, niin silloin se jaetaan puoliksi. Kaikki riippuu, aivan kuten totesin aiemmin, niiden hankkeiden määrästä, jota esitetään. Siis hankkeiden, joita voidaan hyväksyä jotka valitaan loppurahoitusta varten. Ja sitten työstörahoituksen määrästä. Siitä syystä tänä päivänä on vaikea sanoa, mitkä hankkeet hyväksytään, kuinka monta hanketta kummassakin osastossa CCS ja uusiutuvassa energialähteessä. Haluankin tehdä selväksi sen, että mitään CCS ei valita ensiksi ja sen jälkeen uusiutuvia myöhemmin, vaan nämä kaksi käyvät rintarinnan. rinnan Eli mitään suosituimuuskohtelua ei anneta millekään erityisluokalle. Tästä komissio on ihan selvillä vesillä. Se, mitä komissio toteaa, on, että meillä on paljon erilaisia teknologisia vaatimuksia, tai esitetty molemmissa luokissa, CCS ja uusiutuvissa energialähteissä. Ja näissä kahdessa luokassa jäsenvaltiot voivat sitten esittää hankkeitaan, kun nämä asiat pyritään ottamaan huomioon arvioinnissa. Eli tässä uskoakseni vastaus on ihan selvä parlamentin jäsenille, jotka kysyvät tasapainosta. Ei komissio puhu tasapainosta tuossa direktiivissä. Komissio vain toteaa, minkä tyyppiset teknologiat voivat tulla kyseeseen ja me suhtaudumme avoimesti kaikkiin eri ehdotuksiin jäsenvaltioista, jossa pyydetään rahoitusta tästä erityismekanismista. Ja miten paljon rahaa nyt sitten menee yhteen tai toiseen, niin siitä on mahdotonta ottaa, siihen on mahdotonta ottaa kantaa. CCS-hankkeiden ympäristöllinen koskemattomuuskysymys sitten. No, direktiivi soveltuu kaikkiin hankkeisiin, jotka löytyvät tuosta päätöksestä. Eli ei ole mitään syytä toistella viittausta direktiiviin. Direktiivi soveltuu ja kaikki turvalausekkeet, jotka liittyvät ympäristöön ja ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen otetaan huomioon. Ja CCS-hankkeet jotka tulevat kyseeseen tämän mekanismin puitteissa eivät pelkästään ole voimantuottohankkeita. Olemme tarkastelleet myös muita toimialoja, terästä, sementtiä, rautaa, jalostamoita. Nekin ovat mahdollisesti hyväksyttävissä. Ja näin ne voivat saada myös tukea. Voisinko pyytää teitä lopettelemaan, sanoo puheenjohtaja. No vielä yksi asia. Aivan kuten ilmastoenergiapaketti toteaa, kaikenlaista teknologiaa tarvitaan. Ja innovatiivisuus ECSS ja uusi energialähteissä on yksi avainkysymyksistä tässä paketissa. Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, no niin, nyt eh, ei välttämättä tarvita eh, tarkistuksia, joten valiokunnassa mm, 26.4. ja eh, sitten toukokuun puolivälissä täysistunnossa. Ja nyt me pääsemme Dohan konferenssiin, joka ei ollut mitenkään menestyksekäs erityisesti. Annan siitä puheenvuoron eh, edustaja Gerbrandille hän voi antaa mahdollisimman täydellisen, mutta tiiviin selvityksen tästä. Eh, me keskustelemme tästä ja sen jälkeen menemme sähkö- ja elektroniikkalaiten romuun. Kiitoksia puheenjohtaja. Tosiaankin Dohan eh, CITES-konferenssin eh, tulokset olivat todellakin katastrofi. Ainoa Ainoastaan muutama ehdotuksemme hyväksyttiin. Ja niin kuin näette tässä äh, kirjoitetussa äh, selvityksessä, äh, tulokset olivat huonot. On hyvä, että nyt voimme keskittyä muutamaan näkökohtaan. Ensinnäkin on melko ikävä nähdä, että Euroopan unioni keskittyy niin paljon sisäisiin menettelyihin ja löytämään yhteistä kantaa, että se unohtaa 150 muuta valtiota, jotka ovat osapuolina sitesissä, kun me keski, keskin, keskenämme kahisten, kahinoimme, niin silloin Japanin ministeri, kalastusministeri vieraille kaikkialla muualla maailmassa ja käytti rahaa, jotta saisi tukea omalle kannallensa liitettä yksi vastaan ajatellen sinievä tonnikala. Silti Euroopan unionin jäsenvaltiot käyttivät kuusikin seitsemän tuntia keskenään neuvotteluihin yhteisestä kannasta. Ja tästä syystä Euroopan vaikutus oli lähestulkoon nollassa. Ja muistuttaisin vielä siitä, että EU:ssa on 20 seitsemän kansiota. EUlla on 27 kansiota ääntä sitesissä, joten meidän vaikutusvaltamme voisi olla paljon, paljon suurempi. Sitessä no, oli melko tieteellinen kokous. Tieteelliseltä pohjalta tehdään näitä päätöksiä. Näin oli aikaisemmin. Nykyään se on poliittinen foorumi ja päätöksiä tehdään poliittisista syistä. Ja Euroopan unioni mielestäni, kun sillä on edustajia sekä komissiosta että jäsenvaltiosta, niin me emme kyllä oikein sovi tähän poliittiseen päätöksentekoon. Pääongelmana on, jos nyt katsotaan näitä yleisongelmia ajatellen biodiversiteettiä, CITES oli eh, aikaisemmin biodiversiteettiä ajatellen tehokkain foorumi, yksi niistä harvoista, joka voi tehdä eh, laillisesti sitovia päätöksiä. Ja siitä syystä on niin järkyttävää, että tällä hetkellä eh, on äh, aika tiukalla se, että äh, tietyt lajit, jotka ovat äh, kuolemassa sukupuuttoon, edes sitesissä ei näistä päästä sopimukseen. Ja tämä, näin tapahtuu silloin, kun on kaupallisia etuja kyseessä. Joka kerta, kun kaupallisia etuja tulee esiin, niin on vaikea päästä päätökseen. Siellä päätettiin tietyistä puista, mutta kaikki lajit, joilla on kaupallisia etuja, ne kärsivät. Esimerkiksi Japani oli sitä, kaikkea sitä vastaan, joka koskee meren eläviä ja sanoi, että sites ei pitäisi päättää tätä, vaan alueelliset kalastusjärjestöt ja se tarkoittaa sitä, että meidänkin pitäisi keskittyä näihin asioihin. Tämä on ehkä ähm, viimeinen mahdollisuus Sinevä Tonnikalalle. Äh, marraskuussa Pariisissa pidetään vielä äh, kokous. Aikaisemmin nuo kokoukset äh, eivät ole parlamentin kiinnostuksen kohteena. Nyt kun Sitesin lopputulos oli niin huono, niin me voisimme keskittyä kokoukseen ja painostaa erityisesti japanilaisia ja kiinalaisia, jotta päästään sopimukseen hyvin voimakkaista päätöksistä, jotka koskevat sinievä tonnikalaa aika neljässä. Kiitos. Kiitoksia tästä selvityksestä. Erittäin selkeä. Haluatteko nyt vielä lisätä tähän jotakin? Mr. My dear colleague, Kevin. Niin no eipä tässä nyt paljon lisättävää ole hyvälle kollegalleni. Mutta kaksi poliittista viestiä vielä, jotka ovat todella tärkeitä meille, ovat, että meidän tulee puhua yhdellä äänellä, aivan kuten Dohassa. Ja Kööpenhaminen jälkeen meille sanottiin, että Euroopan täytyy puhua yhdellä äänellä. No ei se Dohassa mikään ongelma ollut. Ongelma oli se, että puhuimme ihan liian myöhään yhdellä äänellä. Emme tule Dohaan riittävän valmistautuneina. Ja taistelimme keskenämme päästäksemme yhteiseen kantaan. Ja samanaikaisesti Japani ja Kiina sitten varmistivat sen, että niiden kannat otettiin Dohassa huomioon. Eli Kukosen kannan valmistelun jälkeen, niin kahdessa tunnissa Sinivä Tonnikala ehdotus Euroopasta äh, nui, äh, jäi hyväksymättä, eli kahdessa tunnissa. Se tekee ihan selväksi sen, että on tärkeää, että me puhumme yhdellä äänellä ja varmistamme sen, että varmistamme siitä, että me olemme hyvin valmistautuneita ja että Euroopan komissiolle annetaan mandaatti hoitaa nämä neuvottelut. Ja että ei pyritä sitten 27 valtion välillä sopimaan asioista ihan liian myöhään niin, että Euroopan kanta ei mene kansainvälisellä näyttämällä läpi. Tähän täytyy saada parannus tämän kokouksen jälkeen, sillä Nagoya ja Kankun odottavat meitä. Lopuksi, lopuksi Ikatista. Tässä suhteessa Euroopan täytyy toimia johdonmukaisesti. Viime IKAT-kokouksessa emme toimineet oikein johdonmukaisesti sinivät onnikalan puitteissa. Mutta nyt olemme sopineet siitä, että olemme kaikkia tällaista laitonta kauppaa vastaan. Meidän täytyy varmistautua siitä, että tämä sama kanta tulee osoituksi Pariisissa ikatin kokouksessa. Muussa tapauksessa menetämme uskottavuutemme kansainvälisesti katsoen sillä, Eurooppa on tähän mennessä puhunut eri äänillä sitesissä ja ikatissa. Meidän täytyy siis viedä läpi sama kanta kummassakin. Muuten, muut eivät usko meidän todellista tavoite, tavoitettamme, joka on biologisen monimuotoisuuden suojaaminen. Kiitoksia. Komission puolesta, haluaako herra Basil vielä puhua nopeasti? Thank you. Kiitoksia. Niin tosiaankin komissio oli liian hidas. Me koordinoimme Eh, kun muut valtiot jo vaikuttivat osapuoliin. Meidän täytyy miettiä tätä asiaa, eh, jotta voimme toimia paremmin kitesissä eh, ja tulevassa, tulevissa muissa ympäristöneuvotteluissa. Tämä ei ole pelkästään sitesiä koskeva ongelma. Tällaisia neuvotteluja on nähty aikaisemminkin komission pitäisi myös painostaa sitä, että meidän pitäisi, pitäisi allekirjoittaa tarkistus, joka saisi aikaan sen, että Euroopan unioni olisi osapuolena sitesissä. Ja meidän täytyy miettiä myös sitä, miten vakuutamme jäsenvaltioita tai muita valtioita, eh, kun puhumme eh, tietyistä lajeista. Meidän täytyy miettiä, miten voisimme käyttää paremmin rahoitusvälineitä, kehitysyhteistyötä, jotta saisimme nämä maat eh, nielemään tämän pillerin helpommin silloin, kun he pelkäävät sitesin päätösten seurauksia. Odotamme kovasti yhteistyötä parlamentin kanssa ICAT-kokousta ajatellen ja komission jäsen Potosnik varmasti puhuu tästä huomenna. Kiitos. Bien. Kiitoksia tästä. Ei siis, haluatteko vielä puheenvuoron? Puhukaa hyvin nopeasti. Teres, olkaa hyvä. Visto lo que ha ocurrido. Niin, olen nähnyt, mitä on tapahtunut. Kyllähän Kööpenhaminasta nyt pitäisi jotakin oppia. Ei tässä ole kyse pelkästään yhdestä äänestä, vaan siitä, että käytetään maalaisjärkeä. Ja että se, mitä ehdotetaan, voidaan myös soveltaa. Mutta täällä toimitaan äh, idealismin perusteella ja halutaan mennä mahdollisimman hienoon suuntaan, kun kaikki muut menevät äh, aivan eri suuntaan. Eli tarvitsemme paljon realistisempia ehdotuksia ja meidän pitää tietää tarkemmin, mitä muut ajattelevat. Meidän täytyy arvioida, mitä taloudellisia ja muita vaikutuksia ehdotuksellamme on. Ei tällainen ideologia meitä pitkälle vie. Äh, sitten vielä Bill Newton Dunn. Um. Kiitoksia puheenjohtaja. Lyhyesti. Aiemmassa parlamentissa olin valtuuskunnassa, joka kävi Japanin parlamentissa. Me olemmekin eri parlamentaarista valtuuskunnista. Enää en siellä ole, mutta minusta vaikuttaa siltä, että meidän tulisi täältä lähettää kopio tuosta äh, kertomuksesta Japanin valtuuskunnan meidän todeta, että kun se menee Tokioon, niin ottakaapa tämä asia esille japanlaisten kanssa, niin että Japanissakin tätä asiaa pohdittaisiin. Merci. Monsieur Tanajescu. Mulțumesc, doamna președinte. Propunerea statului Monaco. Kiitoksia. Tässä ehdotetaan moratoriota tonnikalan suhteen. No, se hylättiin Dohassa. 20 puolesta, 60 vastaan ja niin 10 tyhjää oli äänestystulos. Eli nyt Tonnikala on jälleen ikatin armoilla ja mitään suojamekanismeja ei sille otettu käyttöön. Tilanne on järkyttävä. 9. helmikuuta esitin tätä koskevan kysymyksen täysistunnossa, mutta siihen suhtauduttiin kuin se olisi ollut jokin retorinen kysymys eikä mikään hätähuuto. Minä sanon, että tarvitsemme strategioita, joiden kautta näitä toimenpiteitä voitaisiin myös täytäntöön panna. Ja valitettavasti Tornikala äänestyksessä meidän, me opimme nyt karvaan asian. Muut kyllä toimivat, me emme. Grostet niin sanoisin vain, että kun huomataan, mitä tapahtuu Kööpenhaminassa, mitä tapahtui Dohassa, niin voidaan ajatella, että EU on hyvin heikko, eikä sitä kuulla kansainvälisellä näyttämällä. Täällä parlamentissa me voimme ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin. E, joka tapauksessa meitä ei kuulla, ei kukaan meitä kuuntele. Ja Tämä siitä syystä, että 27 jäsenvaltiota, se on 27 kantaa eikä yksi yhtenäinen EUn kanta, joten eh, meidän täytyy ennakoida mahdollisimman hyvin, jotta eh, voidaan olla mahdollisimman vakuuttavia kansainvälisessä kokouksissa. Kiitos. Kiitoksia. Eh, varmasti olemme samaa mieltä. Nyt voimmekin sitten siirtyä hyvin työläisen aiheeseen, eli sähkö- ja elektroniikkalaiteen romuun. Annan tästä puheenvuoron ensimmäiseksi esittelijälle, edustaja Florentsille. Olkaa hyvä. Ja, Frau Präsidentin, vielen Dank. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Olisin halunnut tässä vielä puhua Kööpenhaminasta, mutta Ehkä meidän pitäisi kutsua herra de Bör tänne sanomaan, miksi Kööpenhamina epäonnistunut. Tässä talossa on melkein 600 eri näkemystä tästä asiasta, mikä on mielenkiintoista. No niin, nyt sitten näihin sähkölaitteisiin. Teillä on mietintöni. Ja te olette jättäneet tarkistuksia. Ja olemme käyneet tästä jo laajaa hyvää keskustelua. Ja tarkistusten avulla näin, että kollegat suurin piirtein olivat yhtä mieltä kanssani komission ehdotuksesta. Tässä parannettiin ehdotusta, mikä on hyvä. Tästä laajennettiin. Ja siksi voimme todella keskustella monistakin tarkistuksista. Ja voisin kuvitella suostuvanikin niistä moniin jos komissio myös kommentoi tätä, stratego- tätä strategiaa ja tietää, mitä täällä nyt vaaditaan. Olen todennut, että haluaisin erilaisen soveltamisalan ja uuden sellaisen, koska vanhassa soveltamisalassa tuotiin esiin tietyt sektorit, ja siinä otettiin mukaan va- jotakin poikkeuksia. Mielestäni tässä pitäisi avata tämä soveltamisala, ei kuitenkaan niin, että 50 tonnin tai 100 tonnin nostokurki kuuluisi saman kategorian kuin jokin pieni kotitalouskone. Eli periaatteessa tämä ajatus avoimesta soveltamisalasta voisi olla hyvä, mutta tähänkin tarvitaan poikkeuksia koska muuten tämä leviää kyllä liian laajaksi. Ja toinen tärkeä kysymys on edelleen se, että suljetaan porsareet, joiden kautta voidaan tuoda laittomasti tavaraa alueellemme. Tämä on hyvin tärkeä asia. Tämä on, tulikysymys on kansallinen kysymys, siihen liittyy ongelmia, kuten tiedämme. Ja meillä on tiedotusvelvoite jota tässä vaaditaan viejille. Toiset vaativat sitä vieläkin tiukemmaksi, mutta tästä voidaan tietenkin keskustella. Mutta itse uskon, että jos laittomat viennit saadaan rajoilla valvontaan erilaisin säännöksiin, useinhan säännöt eivät ole vielä riittäviä ja mm, sen takia ongelma ei ole saatu ratkaistua, mutta uskon, että tässä on nyt menossa oikeaan suuntaan. Sitten meillä on tämä kansallinen tai EUn lupamenettely. Tässä on ehkä nyt menty hieman väärään suuntaan ja väärän kurkkuun. Epäonnistunut sääntö siitä, että lamppujen tuottaja omassa vaalipiirissäni, niin jos hän on aivan Alankomaiden rajalla toimiva, niin hänen ei tarvitse ilmoittaa niistä 27 jäsenvaltion erikseen jokaiseen niistä, vaan että kuten nyt ehdotetaan, olisi jokin tällainen taho, joka toimisi hänen omassa maassaan, joka sitten välittäisi tiedot 27 maahan koordinoidusti tästä lampusta tai vaikka televisiosta ja näin tieto kiirsi myös muualle. Tämä on uskoakseni myös komission lähestymistapa ja sama pätee rahoitukseen ja palautukseen. Tämä asia ei ole mitenkään selvä. Tämä on minulle aivan ymmärrettävää, mutta useimmat parlamentin jäsenistä kannattavat sisämarkkinoita ja niille tarvittavia sääntöjä – ja juuri vanhojen sähkölaitteiden kohdalla voisin kuvitella, että EU-säännöt eivät olisi enää voimassa, ja pelkästään kansan, kansalliset säännöt pätisivät. Melkein kaikki Pohjoismaat ja Itävalta ovat pärjänneet varsin hyvin, mutta sitten on vanhasta 12 ja 9 EU-maan vanhasta liitosta ovat pärjänneet todella huonosti. Ja uskon, että nyt meillä on hyvä mahdollisuus kuitenkin päästä eteenpäin. Sitten kun porsanreijat on saatu suljettua ja kun maasta viejien on osoitettava, että kun he vievät tavaraa ja näitä laitteita muualle, niin että kyseessä ovat laitteet, jotka vielä toimivat, niin silloin tämä 65 prosenttiin keräysosuus on ihan ok, mutta kyseessä pitää olla todella toimivien laitteiden. Myönnän, että kysymys siitä, kuinka tämä 65 prosenttia määritellään, on hankala. Pohjoismaat ovat jo pitkään päässeet tässä asiassa varsin pitkälle. Kuinka voidaan nyt sitten osoittaa, että äh, kierrätetty osuus on todella 65 prosenttia kaikista markkinoilla olevista tuotteista. No, esimerkiksi Bulgariassa tilanne on aika vaikea ja määritelmä on hankala tehdä, koska tilanne ei ole yhtä kehittynyt kuin esimerkiksi Saksassa. Ehkä tässä voitaisiin ottaa käyttöön erilaisia kriteerejä, esimerkiksi siitä, kuinka paljon jäte sähkölaitteita on ylipäätään olemassa. No ei tämä mikään charmantti määritelmä ole, mutta asiantuntijat ovat pohtineet, miten tämä nyt sitten määriteltäisiin, kuka tämän pystyy laskemaan Eli että kuinka paljon sähkölaiteromua todella kertyisi. Sanotaan, että Itävallassa tämä on pystytty ratkaisemaan varsin vakavasti, koska no, tässähän täytyy toimia vakavasti, jotta teollisuus voisi toimia oikein. Tässä ei saa antaa mitään vääriä lukuja. Mutta toisaalta sanotaan, että voimme lähteä toimimaan myös toisella tavalla – niin, että uudet jäsenvaltiot pääsisivät entistä parempaan asemaan. Niiden tulisikin siihen päästä, tämä on aivan totta, mutta meidän täytyy myös selventää, miten tämä onnistuu. Seiberin tarkistus esimerkiksi. Siitä haluaisin tietää, miten se toimisi. Meillä on arvonlisävero, ja kun katsotaan näitä laitteita, esimerkiksi lamppuja siitä, kuinka paljon niistä on päätynyt roskikseen, kuinka paljon on jossakin ullakolla, no tämä on todella hankala määrittää. Ja kuinka realistista nyt sitten olisi lähteä tällä tavoin laskemaan todellista sähkölaiteromua on hyvin hankala, mutta jos tässä onnistutaan, silloin tilanne paranee huomattavasti. Sitten rahoituksesta. Tässä olen nyt aika konservatiivinen poikkeuksellisesti. Mielestäni myös yhteiskunnalla ja kansalaisillakin on vastuunsa vanhojen laitteiden käsittelyssä ja niiden kustannuksissa. Mielestäni kansalaisen täytyy kantaa oma vastuunsa. Tämä on aina ollut kantani, mutta tämä ei merkitse sitä, että kuluttaja maksaisi tämän suoraan. Omassa maassani tämä on järjestetty niin, että kunnat keräävät vanhat laitteet, siellä kierretään ovelta ovelle ja tavallaan maksan tästä kierrätyksestä sitten osittain kunnalle ja osa taas menee teollisuudelle. En halua tässä mikään Noan arkkiin palata, mutta muistettaisin, että mikään ei ole ilmaista, vaan tässä tarvitaan jokaisen panosta. Sitten jotkin kollegat haluaisivat tähän tietyn uudelleenkäyttöosuuden. Komissio mielestäni yhdisti tämän ja sitten kierrätysosuuden. Tämä voisi olla mahdollista, mutta on myös argumentteja ja ryhmiä, jotka jotka puoltavat sitä, että nämä otettaisiin erikseen, erilleen toisistaan. Minulle tämä voisi sopia, mutta jos näin toimitaan, niin silloin tot- oikeuden nimissä pitää olla rohkea ja sanoa, että ne tahot, jotka käyttävät tavaroita uudelleen, niin niillä pitäisi olla sitten ensisijainen pääsy niihin. Eli tässä ei saada nyt päästä mitään elefanttia posliinikauppaan, koska muutenhan kaikki laitteet menevät saman tien hukkaan. Eli tässä tarvitaan jonkinlainen preferenssijärjestelmä. Tässä oikeastaan kaikki. Täällä jo puheenjohtaja viittilöi taikan loppu kiitän kaikkia tarkistuksista ja varmasti niistä joitakin voinkin hyväksyä. Kiitos Florence eri tarkistusten pätevästä perustelusta. Nyt meillä on tässä jonkin verran aikaa, 15 minuuttia. No, aivan liian, liian vähän jälleen kerran. Eli varjot saavat kolme minuuttia ja muut kaksi minuuttia. Ja kello täällä tikittää. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyrin pysymään ajassa. Aivan kuten esitte totesin, paljon on esitetty tarkistuksia. Ja minusta niin esittelijä on pyrkinyt vahvistamaan, että mietintö se on oikein hyvä. Ryhmämme haluaa mielellään tukea sitä, mutta tietysti tässä on vielä useita kohtia, joissa haluamme saada aikaiseksi lisävahvistusta. Ja olen oikein ilahtunut siitä, että esittelijä puhuu uudelleenkäytöstä ja kierrätyksestä, ja sitä ei tehdä pelkästään eri välineiden avulla, vaan myös, että huolehditaan niin, että ne, jotka kierrättävät hyvin nopeasti, voivat myöskin päästä tähän kiertokulkuun mukaan, johon esittelijäkin viittasi. Ja kolmanneksi sitten huolehditaan myös siitä, että käytettävissä on tietoa näistä kyseisistä laitteista. Toinen tärkeä asia, josta vielä keskustelemme näissä eri äh, poliittisissa ryhmissämme ja komission kanssa, on se, että mitkä ovat ne yleistavoitteet, joita me haluamme ajaa ja millä tavalla me niihin pääsemme. Näin ollen meillä on keskustelu toisaalta äh, markkinoilla viime vuosien aikana olevien sähköisten laitteiden äh, aiheuttamasta jätteestä. Meillä on tietysti myös paljon erilaisia tarkistuksia asetettu eri kollegoiden puolelta ja me mielemme tukisimme tätä yhteistä konsensusta näiden suurten tuottajien CSETin ja Digital Europein tukemisesta niin, että keskityttäisiin tähän olemassa olevaan jätevirtaan. Mutta meillä on tietysti paljon keskustelua vielä tästä tulossa. Kolmanneksi pitäisi kiinnittää huomiota pienlaitteisiin pienlaitteet, jotka ovat niin tärkeitä meille arkipäiväisessä elämässä, mutta jotka ovat tärkeitä myös, kun katsotaan näitä jätteitä, jos miettää vaikka GSM, sähköhammasharjoja, leluja ja niin edelleen. Ne ovat tärkeitä siitä syystä, että ne sisältävät paljon tärkeitä ja arvokkaita raaka-aineita. Minusta meidän tulisi tähänkin erityistä huomiota ja myös vahvistaa tätä direktiivissä, jotta voitaisiin huolehtia siitä, että pienkoneille annetaan, pienlaitteille annetaan erityistavoitteet ja että otetaan erityisesti niiden kierrätys huomioon. No sitten keskustelu, joka koskee tuotekehittelyä yksittäisen tuottajan vastuusta. Ymmärrän, että konsensuksen on päästy aika pitkälle tässä valiokunnassa, että jos valmistetaan kahta eri tietokonetta ja toinen tietokone on tehty niin, että se voidaan kiertää erittäin helposti ja että se on helppo purkaa osiin. Ja että tuo hanke on paljon mielenkiintoisempi pelkästään markkinointimielestä, mutta sen pitäisi olla myöskin halvempi, kun tarkastellaan sitten jätekiertoa. On tärkeää myös, että tässä suhteessa Tämä direktiivi antaa kannustimia, jotta tämä tyyppinen toiminta vahvistuisi. Niin halusin vielä ottaa esille hyvin lyhyesti yhden asian, hyvä puheenjohtaja. Paljon esitetty tarkistuksia, ei meidän ryhmästämme, mutta muista ryhmistä, jotka koskevat sitä, että aurinkopaneelit otettaisiin pois tästä direktiivistä. Se häiritsee minua kyllä kovasti, sillä minä olen kova aurinkopaneelien kannattaja enkä tiedä miksi niille pitäisi asettaa poikkeus tässä direktiivissä. Meidän täytyisi ennen kaikkea huolehtia siitä, että kun aurinkopaneeleja sitten kierrätetään, niin se ei ole ristiriidassa tämän direktiivin kanssa. Valitan, että meillä on niin vähän aikaa näiden tärkeiden asioiden käsittelemiseen. Ja, ähm, Chris... Kiitoksia. Chris Davis, liberaaleista. The, Kiitoksia puheenjohtaja. Yhdistynyt kuningaskunta haluaa uskoa, että te täytä, se täytäntöön panee Euroopan lainsäädäntöä hyvin. Eihän se huonosti sitä tee, mutta ei se niin hyvä ole kuin ajattelee. E, aivan Karl Heinz. Joskus lainsäädäntö tulee Brysselistä ja Lontoossa katsotaan aivan kuin se tulisi avaruudesta. Sen sijaan, että katsotaan Eurooppaan ja katsotaisiin, että onko samantyyppistä lainsäädäntöä täytäntöönpanto, voitaisiinko lainata hyviä ajatuksia, käytänteitä, vaan he vain päättävät, että tehdään itse ja keksitään uudestaan pyörä. Ja sitten se ei enää toimikaan niin hyvin. Ja tässä lainsäädännössä on sellainen asia. Me olemme allekirjoittaneet vastuun ajatellen yhtenäismarkkinoita – niin kuin Karl Heinz on painottanut, me tuemme ajatusta, että tuottajat, jäsenvaltiot varmistuvat siitä, että tuottajat tai kolmannet osapuolet, jotka toimivat heidän puolestaan, täytyy toimia niin, että kunnolla kierrätetä jätettä. Voitaisiin kuvitella, että tämä on selkeä määritelmä kolmannet osapuolet, jotka toimivat heidän puolestaan. Tässä puuttuu linkki tuottajiin itsensä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on tehnyt tästä pyörästä veriskulmaisen ja sitten kuka tahansa voi eh, kerätä jätettä ja sitten eh, olipa sen eh, hinta mikä tahansa tai mikä järjestelmä tahansa, oliko se kustannustehokas vai ei. Minä haen tässä yksinkertaista tulkintaa, määritelmää, joka tekisi selväksi, että jäte, nämä kolmannet osapuolet, jotka toimivat tuottajien puolesta heidän pitäisi olla tuottajien nimittämiä. Näin meillä olisi tuottaja vastuu eikä tuottajia hyväksikäytettäisi. Ja lopuksi vielä minä toivoisin, että voimme varmistua siitä, että kun tämä lainsäädäntö on saatu päätökseen, niin me hoidamme myös sen asian, että jätettä viedään ulkomaille minne sen ei pitäisi mennä. Tässä sanotaan jo, että pitäisi olla ehtona, että eh, laitteet toimivat ennen kuin niitä viedään. Minä olen esittänyt tarkistuksen muun muassa, että vaaditaan sertifiointia, että jokainen laite eh, merkitään. Jonkun pitäisi osoittaa, että laite toimii. Meidän pitäisi varmistua tällä tavoin ja Karl Heinzin periaate on aivan oikea eh, sen pitäisi olla ennakkoehtona, että eh, laite toimii ennen kuin se viedään. Thank you very much, uh, Mikael Tremopoulos. Sitten Tremopoulos. Emis, όπως Kiitoksia. Tässä käsitellään nyt direktiivin uudelleen muokattua versiota, joka koskee kaikkea sähkölaitteita. Ja meillä on nyt hyvä tilaisuus ottaa huomioon näiden tuotteiden ekologiset näkökohdat ja se, että saataisiin aikaan entistä parempi kierrätyssykli ja vaikuttaa ehkä myös laitteiden hintoihin. Nykydirektiivi ei ole riittävä. Olemme jättäneet paljon tarkistuksia, jotta nyt tämä tilaisuus ei menisi sivusuun. Ja tällä ehdotuksella voidaan parantaa tiettyjä näkökohtia entisestään. Eli haluamme, että täytäntöönpano ja sovel, soveltaminen todella taataan ja se, että nämä tästä koituvat kustannukset pystytään kattamaan. Sitten tässä halutaan myös tietty 5 prosentin uudelleenkäyttöaste ja tiedot tästä ketjusta, koska tässä täytyisi ottaa huomioon myös nanomateriaalit. Tässä mennään kyllä eteenpäin, mutta silti moniin asioihin tulee vielä puuttua tarkistuksin. On muistettava, että tähän tarvitaan uusia resursseja ja tuottajien täytyisi olla entistä paremmin mukana vanhojen laitteiden käsittelyssä. Samoin tarvittaisiin uusia käsittelykeskuksia vanhojen laitteiden käsittelyyn ja kierrätyspisteitä pienille laitteille. Samoin, kuten sanoin, tarvitaan lisää resursseja, jotta voidaan tiedottaa asiasta ja taata parempi kierrätysjärjestelmä. Meistä olisi myös tärkeää pyrkiä takaamaan kierrätys kotitalouslaitteille ja tarvitaan tietyt laitekategoriat, jotka tarvitsevat erityiskohtelua, kuten lamput. Sitten tarvitaan tietoa kierrätysyksiköistä niin, että voidaan mitata todella, kuinka tehokas järjestelmä on. Sitten äh, meillä on useita tarkistuksia, mitä tulee uudelleen käyttöön. Sitten muut näkökulmat. Tässä halutaan käyttää ketjun kaikkia osia, jotta taakka jakautuu tasaisesti. Siksi pitää katsoa hyvin tarkkaan, mikä on eri alojen tuotto parlamentin tulisi pyytää jäsenvaltioilta arvioita näistä hankkeista. Ja haluamme lisäksi, että vientiä säänneltäisiin sitovasti. Kiitos sitten Girling. Um, um I'll be brief. We... Kiitoksen puheenjohtaja. Puhu lyhyesti. Tarkistuksissa on aika sekava erilaisten tavoitteiden joukkio. Ja haluaisin esittää saman asian kuin mitä olen tarkistuksen esittänyt. Eli meidän tulisi hyödyntää tätä tilaisuutta ja löytää erilaisia keräystavoitteita eri jätelajeille. Mehän tiedämme, että kokonaisluvut kattavat paljon erilaisia tuotteita. Me heitämme pois hiusten kuivaajan roskikseen, mutta kännykkä sitten kierrätetään. Miksi? Me tarvitsemme säännökset, jotka puuttuvat tähän asiaan. Minä olen mennyt toimii tässä suhteessa erittäin, ter- erittäin selvästi. Ja eri tasot tuli asettaa eri ö, luokille. Lisäksi kuluttajakäytösteemaa haluaisin vielä vähän käsitellä ja painottaa sitä, miten tärkeää on tarkastella sellaisia tavoitteita, jotka haluavat tarjota selkeämpää tietoa kuluttajille, sillä kuluttajien täytyisi saada riittävästi tietoa käyttöönsä ja olen myös samaa mieltä siinä, että meidän tulisi Ja on tietysti ihan hyvä puhua kuluttaja vastuusta, olemme samaa mieltä siinä, mutta eivät ihmiset jätä tekemättä näin siitä syystä, että he olisivat pahoja ihmisiä, vaan siitä syystä, että he eivät ymmärrä, miten järjestelmä toimii tai mitä tulisi toimia tai mitä tulisi ylipäätään tehdä. Siitä syystä meidän täytyy antaa ihmisille riittävästi tietoa. Ja sitten mahdollisuus muuttaa tätä näkemystä. Tässä on useita eri tarkistuksia, jotka mahdollistavat sen. Kysymys ei ole siis pelkästään tavoitteiden asettamisesta, vaan älykkäiden tavoitteiden asettamisesta niin, että nämä tavoitteet ovat joustavia ja toimivat. Thank you. Sabine Wils. Wir haben zehn Änderungsanträge mit dem Ziel ein niin meillä on kymmenen eh, tarkistusta tässä ja Pääperiaate on se, että mahdollisimman nämä monet laitteet pitäisi kierrättää, jotta niitä ei vietäisi, e, eivätkä ne olisi sitten vaarana ympäristölle ja ihmisille kolmansissa maissa. Nyt e, komissio on laskenut, että 65 prosenttia e, painon mukaan kaikista laitteista. Meidän mielestämme se ei ole tarpeeksi, mutta hyvin raskaat laitteet, esimerkiksi ähm, äh, pesukoneet äh, takaavat tämän äh, kiintiön, niin pitäisi olla kiintiö, ja sitten meillä on sellaisia tuotteita, kuten kännykät, jotka lähtevät kierrätykseen huolimatta siitä, mikä on haitallisten aineiden määrä. Minun mielestäni esittelijä ei ole tyydyttävästi vastannut tähän kysymykseen. Me haluaisimme painosta 85 prosenttia ja siellä pitäisi olla eri tyyppisille jätteille omat kategoriansa. Haluaisimme myös erillisen kategorian tieto- ja viestintätekniikalle, ICTlle. Useimmat laitteet kehittyvät hyvin nopeasti. Tulee uusia laitteita vanhojen tilalle nopeastikin. Ja minun mielestäni valmistajien pitäisi valmistajilla pitäisi olla vaatimus, että kierrätys pitäisi olla helpompaa, sama kuin purku. Meidän tarkistuksemme menee juuri tähän suuntaan ja me väitämme myös, että tuottaja on täysin vastuussa. Jäsenvaltioiden täytyy huolehtia siitä, että tuottajat saavat riittävät, riittävän rahoituksen näihin toimiin. Sitten jätestrategiasta, siitäkin olemme jättäneet tarkistuksen, jossa keskitytään vanhojen laitteiden mekaaniseen käsittelyyn. Arviointiprosessiin mahdollisimman alkuvaiheessa vaaralliset aineet täytyy poistaa ja vasta sen jälkeen tulisi käyttää muita työstömetodeja, joiden kautta ehkä vapautuu vaarallisia aineita. Siksi vastustamme tällaista laitteiden jakoa pienin osin, koska siinä vapautuu näitä vaarallisia aineita. Kiitoksia. Nyt sitten muihin kahden minuutin puheenvuoroihin Richard Siebert ensin. Kiitoksia. Haluaisin onnitella ja kiittää Karl Heinzia tästä loistavasta mietinnöstä. Hän on toiminut hyvin yhteistyöhaluisesti yhdessä kollegoiden kanssa yli kaikkien puoluerajojen. Olen melkein kaikista yhtä mieltä hänen kanssaan. Me olemme ehkä parista kysymyksestä eri mieltä, koska hän on aika visionääri ja minä olen taas aika käytännön läheinen. Hän puhui täällä usein Itävallasta. Meillä tämä järjestelmä toimiikin varsin hyvin. Ja meillä on sääntöjä ja usein monissa maissa säännöt ovat hienoja teoriassa, mutta eivät käytännön tasolla vielä toimi. Esimerkiksi tämä eurooppalainen tuottajakäsite ja siihen liittyvä vastuu, jota Karl-Heinz puoltaa, niin näemme tässä ongelmana sen, että oikeudellisesti EU ei ole vielä niin pitkällä eh, siinä, että käyttöön liittyvät kustannukset, kun laite tuodaan ensimmäistä kertaa markkinoille, niin voitaisiin antaa kaikki nämä kustannukset yhdelle taholle. Se, että tästä saisi varoja toisaalta jäsenvaltiolta, niin tähän tarvitaan tiettyjä siirtymäkauden sääntöjä. Sitten tämä kerä, keräysaste. Tässä on kyse nyt tästä pohjasta. Esimerkiksi tässä ehdotettu kriteeri ei ole mielestäni oikea, vaan komitologiassa esimerkiksi pitäisi valita, to- valita toisenlainen lähestymistapa. Ja tähän tarvitaan komission ja jäsenvaltioiden panosta. Sitten tämä laiton EUn alueelta vienti pitäisi ottaa tähän mukaan, on aivan oikein. Pyytäisin komissiolta, että jos säännöksiä otetaan käyttöön, niin kaikki jäsenvaltiot pitäisi velvoittaa niitä myös soveltamaan. Kiitos sitten Skylakakis. Thank you, Mr. President. Uh, it's a very... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kyseessä on hankala asia ja siinä on esitetty hyvin paljon hyviä tarkistuksia. Hyvä mietintö. Halusin vain lisätä, että Haluaisin vain esittää kaksi pientä tarkistusta, ne ovat mielestäni hyviä. Yksi niistä koskee sitä, että vähittäismyyjät auttavat tässä tietoisuuden lisäämisessä ja näiden pienten tuotteiden keräämisessä. Näin suuret väittäismyöt tulevat mukaan, ei pk-yritykset, ja se auttaa siinä, että voidaan saada aikaiseksi lisäjärjestelmä, joka lisää myös tietoisuutta keräysjärjestelmästä, joka hyvin pitkälti olematon. Jäsenvaltioiden kyky ottaa käyttöön lisäjärjestelmä joka pohjautuu taloudelliseen tapaan hoitaa jätteitä tällaisen kupongin muodossa, joka auttaa niissä tapauksissa, joissa tuottajat menettävät paljon jätteitä. Vai siis sellaisissa tapauksissa, kun jätteessä on paljon rahaa sisällä ja tuottajat eivät saa tätä vietettä ja se on menossa pois unionista. Me tarvitsemme taloudellisia kannustimia ja tämän tyyppiset kupongit sitä tarjoavat. Se tarjoavat myös lisäkannustamia kierrätykseen. Tarkistus 201 muistaakseni. Nämä olivat minun kaksi tarkistustani. Kiitos puheenjohtaja. Thank you. Judith Mäkis. Dank u wel, voorzitter. Uh, ja, een... Uh... Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, tämä on hyvää lainsäädäntöä. Minullakin muutama tarkistus ja haluan korostaa sitä, että on tärkeää se, että meillä on hyvät tavoitteet, mutta että ne ovat myös ennen kaikkea realistiset ja olemme aivan sama, olen aivan samaa mieltä kollega Van Bröntin kanssa, eli että aurinkopaneeleita ei saa jättää ulkopuolelle. Kolme kohtaa, joihin haluaisin kiinnittää huomiota. Minusta on tärkeää, että tämä säännöstö on tietysti hyvä, että tämä säännöstö puuttuu tähän jätevuoreen, mutta se ei vähennä sitä. Se vain ohjaa sen kulkua. Meidän täytyy tehdä kuluttajalle selväksi se, mitä ovat näiden ostosten seuraukset. Ja kuluttaja on myös erittäin tärkeässä asemassa, sillä tässä ennen kaikkea kysymys on tuottajasta, mutta kuluttajien vastuu on myöskin erityisen tärkeä. Ja tässä meidän täytyy pitäytyä saasuttaja maksaa periaatteessa. Kaikkein tärkeintä mielestäni on jätteen kierrätys ja se, että painotetaan erityisesti niukkojen raaka-aineiden kierrätystä. Ja sitten ekodesign on hyvä olla mukana tässä. Jos me kiinnitämme huomiota suunnittelun vaiheessa kierrätykseen, niin silloin voidaan päästä 100 prosentin kierrätysasteeseen. Mutta meidän täytyisi pyrkiä sellaiseen politiikkaan, joka ottaa huomioon yhdenmukaisuuden, mikä merkitsee sitä, että tätä politiikkaa voidaan soveltaa menestyksestä vain silloin, kun sitä koordinoidaan, koetaan huomioon innovointi, ekosuunnittelu, eh, design ja niin edelleen. Eli ne kaikki koordinoidaan yhteen. Danke, eh, Elisabetta Gardini. Kiitos sitten Gardini. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Monet asiat täällä jo sanottiinkin. Mielestäni on hyvin tärkeä aihe tämä kyseessä oleva, mutta hy- myös hyvin monimutkainen. Keskittyisin kolmeen asiaan. Mielestäni se, että tuottajien pitäisi maksaa koko tästä ketjusta aivan alusta lähtien. Sysää vastuun oikeastaan niille, jotka eivät pysty valvomaan tätä koko ketjua – eikä tässä mitenkään pystytä täten valvomaan laittomia tai laillisia virtoja EU-hun tai sieltä poispäin. Tässä on hyvin tärkeää saada kansalaiset tiedostumaan asiasta. Se on yksi tärkeimpiä tavoitteita, jos haluamme päästä merkittäviin tuloksiin, erityisesti joissakin kategorioissa, joita on vaikeampi hallinnoida. Sitten tässä täytyy todella saada myös jäsenvaltiot vastuuseen siitä, että ne saavuttavat kier- äh, taltenkeräystasot. On aivan oikein saada kaikki mahdolliset toimijat mukaan. Ja lopuksi kolmas hyvin tärkeä asia on mielestäni se, että jos halutaan muuttaa soveltamisalaa tältä osin, Ensin pitäisi todella katsoa, mikä olisi tämän uuden ehdotuksen vaikutus sitten. Itse en kannata todellakaan mitään tällaista negatiivista luetteloa, vaan ehkä sitten pitäisi laajentaa tätä kaikkiin tuotteisiin. Grazie, eh, Vittorio Prodi. Kiitos sitten Vittorio Prodi. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle tästä mietinnöstä. Tämä on hyvin merkittävä mietintö. Joitakin lyhyitä huomioita niistä keskusteluista, joita olen käynyt tuottajien kanssa. Olen havainnut kiinnostuksen siihen, että koko tuote saatettaisiin vastuuseen. Ja tätä täytyy mielestäni arvottaa. Tässä on tiettyjä vierekkäisiä linjoja. Siis tässä on riski siitä, että joitakin tiettyjä aineita ja raaka-aineita saadaan talteen, mutta sitten muille tehdään mitä sattuu. Eli tuottajille täytyy antaa tietty vastuu, ja tällä on äärimmäisen suuri merkitys. Haluaisin kuitenkin todeta, että olen yhtä mieltä pienistä laitteista, kuten lampuista ja tämän kaltaisista. Niitä täytyy kerätä talteen niin, että vähittäismyyjä on tässä keräyksessä mukana. Ja lopuksi haluaisin korostaa eri kohtelua aurinkokennoille ja paneeleille. Ne eivät ole mitään pitkän aikavälin tuotteita. Tässä ovat kyseessä ainakin 20 vuotta käytössä olevat tuotteet, Ja siksi tuottajilla on tässä tärkeä rooli niiden talteen keräämisessä. Eli kyseessä on periaatteessa ala, jota pitää säädellä aivan omin säännöin. Kiitos. Kiitoksia sitten Grostet. Si, monsieur président. Kiitoksia puheenjohtaja Florenssin mietinnöstä. Tässä on vaikeutena tuottajan määritelmä. Tuottajan pitää rekisteröidä tuotteensa. Itse asiassa kyse on jätteestä, koska tuote tulee jätteeksi käytön jälkeen. Ja tuottajan pitäisi siis rekisteröityä jäsenvaltiossa, jossa hänen tuotteestaan tulee jäte. Eli hän antaa tuotteen kuluttajalle, joka tekee siitä jätteen. Muussa tapauksessa niin, eh, koska eh, meillä on eh, liikkumisen vapaus, tuotteet ovat eurooppalaisia, mutta tämä, tässä vastuetaan vapaata liikkuvuutta. On tärkeää, että tuottajan määritelmä on kansallinen määritelmä. Muussa tapauksessa tästä syntyy jäteturismin riski komissioehdotus on äh, arkaluontoinen tässä äh, suhteessa, koska äh, tuottaja on taloudellinen toimija, mutta eurooppalaiset markkinat eivät aina vastaa sitä jäsenvaltiota, jossa kuluttaja on ostanut tämän tuotteen. Sitten Ympäristövaikutus minun mielestäni on hyvin tärkeää, että se otetaan mukaan merkinnöissä ja sitten keräämisessä on tärkeää, että kerrotaan kansalaisille kaikista jätteiden keräyspisteistä ja kannustetaan häntä viemään tuotteensa kierrätykseen. On tärkeää myös ottaa huomioon keräysmaksussa se, että nämä tuotteet kerätään uudelleenkäyttöä varten, joten pitää ottaa huomioon myös uuden, uudelleen käytettävissä olevat materiaalit. Ja lisäksi on tärkeää ottaa huomioon tietyt poikkeukset, varsinkin ajatellen uusiutuvia energiamuotoja ja aurinkopaneeleja. Kiitos. Sitten lopuksi Sonic. Dziękuję panu sprawozdawcy, że uwzględnił nasze prośby o to, aby stosować... Haluaisin kiittää esittelijää ja minusta on tärkeää, että pidämme mielessämme sen, että kun puhutaan näistä keräyspisteistä, niin on maita, jotka eivät tässä suhteessa toimi yhtä hyvin kuin toiset, ja näihin maihin tulisikin erityistä huomiota. Olemme sellaisessa maailmassa, jossa meillä on rajoja ylittävää toimintaa, ja meidän täytyy myös ottaa huomioon muita näkökohtia, kun puhutaan koko tästä toimialasta. Jos asetetaan, jos asetetaan tavoitteita, jotka soveltuvat tavaratuottajiin, niin silloin avataan aivan uusi alue, jossa voidaan tehdä väärinkäytöksiä, jossa näitä laskuja hyödynnetään. Ja se on sitten se ikään kuin porsanreikä, joka otetaan käyttöön. En ole varma siitä, että onko komissio luottavainen sen suhteen, että se kykenee varmistamaan sen, että ne valvontajärjestelmät, jotka tässä on tarkoitettu otettavaksi käyttöön, estävät rikollisen toiminnan. Tiedän, että tässä on parisenkymmentä sivua ja kun puhutaan täytäntöönpanoasteesta, niin minun maassani Puolassa, kun puhutaan näistä kierrätyspisteistä, niin tai keräyspisteistä, niin olen kyllä hieman huolissani. Niin pelkään pahoin, että saadamme joutua tilanteeseen, jossa meillä on tilanne oikeassa elämässä aivan eri kuin se, mitä meillä on tänne paperille laitettu. Emmekä täysin ymmärrä sitä, mitä itse asiassa tapahtuu. Kiitoksia. you for die commission. Kiitos. Ennen kuin komissio saa käyttää puheenvuoron, niin miksi näissä tarkistuksissa esittelijä, tarkistuksissa 27 ja 8, miksi tuottaja ei kanna vastuuta? Ja sitten tarkistus 9, tässä jätetään yksi taho ulkopuolelle. Tämä on hieman erikoinen asetelma. Komissiolta odotetaan vuonna 2014 kertomusta ja silloin tarkistellaan, kuinka paljon kierrätettyä materiaalia on. Enkä nyt usko, että tällä nykytahdilla vuonna 2014 on paljonkaan kerrottavaa. Eli tässä perustelu on kyllä hieman mennyt pieleen. No, nyt Kadina Fras komissiosta voi antaa oman lausuntonsa sitten lopuksi esittelijä. Komissio, olkaa hyvä, kolme minuuttia. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Me olemme hyvin nopeasti käyneet läpi eh, nämä tarkistukset. Siellä on hyvin monimuotoisesti eh, näkemyksiä. Se heijastelee tätä eh, lainsäädäntöehdotuksen monimuotoisuutta. Me saamme kuitenkin tästä näkemyksen siitä, miten parlamentti on tätä asiaa käsitellyt. Ja kaiken kaikkiaan, kun luetaan tarkistukset, vaikuttaa siltä, että komission ehdotusta eh, pääpiirteissään eh, tuetaan. Eh, ja tässä suhteessa pitää painottaa kolmea seikkaa. Ensinnäkin pitää vähentää sähkö laitejätteiden ali käsittelyä ja meidän pitää ennaltaehkäistä se, että tuotteita laiteromua viedään maihin, joissa käsitellään näitä maita ei meidän standardiemme mukaisesti. Sitten toinen seikka, jota painotettiin paljonkin tänään, tarvitaan äh, hyvin äh, kunnianhimoiset keräystavoitteet. Olemme tyytyväisiä tähän asiaan, mutta äh, silti nämä tavoitteet, niiden pitää olla jäsenvaltioiden realismin mukaisia. Me teemme tässäkin asiassa vielä työtä. Useat kommentit liittyivät käsittelytavoitteisiin. Ensinnäkin tavoitetaso 65 prosenttia komission ehdotuksessa. Ja nyt me olemme sitä mieltä, että 85 prosentin tuotetun jätteen määrä vastaisi 65 prosenttia markkinoille asetettuna. Ja siitä syystä olemme avoimia, jos halutaan tällaisista muutoksista keskustella, mutta haluan kuitenkin painottaa asia, joka täälläkin tuli esiin, että meidän täytyy kehittää harmonisointi, harmonisoitu järjestelmä, miten seurataan näitä tavoitteita. Ja meidän mielestämme ajatellen lainsäädännön täytäntöönpanoa, niin se on olennaista. Me tarvitsemme komitologiamandaatin, jotta voimme kehittää harmonisoidut, harmonisoidut säännöt. Täällä tuli esiin myös eriytetyt tavoitteet, tavoitteet ajatellen hammasharjoja ja muita pieniä laitteita keräystavoite on hyvin tärkeä näkökohta ehdotuksessamme ja pitää varmistua siitä, että tässä tasoa ei lasketa, mutta olemme silti sitä mieltä, että eri realiteetit jäsenvaltioissa, niidenkin pitää heijastua silloin, kun laaditaan näitä tavoitteita. Tämä pätee erityisesti tiettyihin osioihin laiteromussa. Me olemme ehdottaneet, että Eh, olisi erityistavoitteet eh, pakastus- ja jäähdytyslaitteille ja eh, sitä pitäisi tarkastella 2012 vuonna. Me laatisimme kertomuksen, jossa ehdotetaan näitä tavoitteita. Tietenkin nämä jäähdytys- ja pakastinlaitteet eivät ole sellaisia laitteita, jotka huolestuttavat tällä hetkellä useimpia parlamentin jäseniä, mutta me voisimme laajentaa tässä suhteessa useampiin kategorioihin, esimerkiksi elohopeaa sisältävät lamput tai muut sähkölaitteet. Haluaisin painottaa tiettyjä tarkistuksia, jotka eh, puuttuvat eh, sisämarkkinakysymyksiin, ne ovat tärkeitä ja tässä suhteessa eh, on tärkeää, että vähennetään tarpeetonta hallintotaakkaa. Tarkistukset, jotka liittyvät artiklaan 16 koskien rekisteröintiä, tiedotusta ja raportointia ja tuottajamääritelmää. Me olemme vakuuttuneita siitä, että artiklat 6 ja, tai 3 ja 16 ovat olennaisia, jos halutaan vähentää hallintotaakkaa. Se oli yksi meidän päätavoitteistamme, kun ryhdyimme tähän uudelleen laadintaan. Ja varmasti monet parlamentissa ovat tästä samaa mieltä. Tarkistukset joita on esitetty, me tulkitsemme ne eh, niin, että ne menevät juuri tähän yhteiseen tavoitteen suuntaan. Uusi eh, vero, sen pitäisi, uuden tekstin pitäisi eh, lopettaa se, että meillä on epäharmonisoidut järjestelmät jäsenvaltioissa ja sitten pitäisi lopettaa myös sellainen käytäntö, että maksetaan jätemaksu useammin kuin kerran samasta tuotteesta tai laitteesta. Ja meidän pitäisi lopettaa myös tiettyjen jäsenvaltioiden vaatimukset. Ja tästä pääsenkin sitten oma puheenvuoroni loppuun. Kiitän vielä. Yeah, thank you very much. Can I ask uh, Mr. Florence to stick to three minutes, otherwise the Jill Evans report will be too short. Niin, kolme minuuttia vielä Florence, jos mahdollista. Muuten jää liian vähän aikaa viimeisen kohdan käsittelyyn. Kiitos. Niin, kollegat maastani haluaisivat, että keräystavoite olisi 85 prosenttia ja kaikkein menestyksekkäimmistä maista – Hallitukset eivät todellakaan ole äh, tyytyväisiä, jos vaadimme 65 prosenttia, eli tässä edut ovat aika jakautuneet. Saksa ja Itävalta sanovat, että 65 prosenttia ei ole tehtävissä, vaikka ne ovat hyvin menestyneet. No, tästä voidaan tietenkin keskustella, mutta en tiedä, onko tämä realistinen tavoite. Itse olen ollut näitä asioita tekemässä jo aika pitkään, enkä nyt tiedä, miten tässä voidaan päästä tulokseen. Standardisointi on tärkeää. Meillä on sääntöjä, mutta niitä ei ole täytäntöön pantu. Tiedän, että määritelmä Itävallassa ja Pohjoismaissa keräyspisteestä on oikein hyvä, mutta Itävallan Jäsen, naapurimaissa ei ole minkäänlaisia keräyspisteitä, eikä siellä ole tietoa siitä, kuka kerää. Kyllä. Minun mielestäni joku romunkeräjä voi kerätä laitteita, mutta tästä pitää saada myös tietoa. Eli komission täytyy työstää tätä nyt realistisesti. Totta kai minä haluan, että tässä päästään hyvään tulokseen, mutta väärin toimin emme pääse pitkälle. Ja se, mitä parametreja tässä nyt käytetään, eli se, että saatetaan markkinoille, tai sitten, että puhutaan todellisista romulaitteista. Tässä on kaksi eri asiaa kyseessä. Sitten aurinkopaneelit. Uskon, että teollisuus pystyy kyllä osoittamaan, että se pystyy toimimaan tässä ilman Euroopan tason sääntelyä. Näin se onkin jo todistanut. Teollisuudelle pitäisi antaa noin kolme vuotta aikaa, jotta se pystyisi dokumentoimaan asiat varsin hyvin. Vasta sen jälkeen otettaisiin tiettyjä sääntöjä käyttöön. Eli jos teollisuus lähtee ponnistuksiin, tässä voidaan selvitä ilman lisäsääntelyä. sääntelyä Sitten vielä Chris Davis, pitkäaikainen ystäväni. Hän, liberaali ystäväni, siis vaatii, että keräjät olisivat todella tarkkaan ja harkitusti valikoituja. No, ei tämä ole mitenkään liberaali ehdotus, vaan täysin päinvastainen. Ja itali- italialaiskollegani sanoi, että tarvitaan tiettyjä kriteereitä heidän valinnassaan. Itse Kannatan myös kriteereitä, eli jos täyttää tietyt kriteerit, voi myös kerätä laitteita talteen. Tästä minä pitäisin kiinni. Ja mielestäni komission ehdotus tältä osin on hyvä. Ja siksi en sitä lähtenytkään muuttamaan. Eli kyllä minä tässä tartun näihin komission ehdotuksiin, mutta jos ne ovat hyviä, niin näin niihin puutu. Kiitos. Täällä äänestämme nyt sitten valiokunnassa neljäs toukokuuta, niin ja tämä tulee käsittelyyn ennen kesätaukoa kesäkuussa. Nyt meillä on sitten käsittelyssä vielä yksi mietintö, eli Jill Evansin mietintö, joka koskee tiettyjä vaarallisia aineita ja niiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Ja annan esittelijälle nyt välittömästi puheenvuoron. Aikaa ei ole juurikaan, eli jos viisi minuuttia riittää teille, niin sitten kuulemme vielä kollegoitakin. Thank you, Chair. I think I, I probably can. Um, so... Kiitoksia puheenjohtaja. Useat kollegat, kun käsittelimme sähkölaitterijätteitä, vaativat sitä, että niiden tulisi olla, laitteiden tulisi olla kierrätettäviä, ja se tietysti on erittäin tärkeää. Haluaisin kiittää kollegoita, jotka ovat esittäneet tarkistuksia tähän mietintöön. 339 tarkistusta Kaikkia niitä ei vielä varmaankaan ole käännetty virallisille kielille. Ja olen saanut englanninkielisen tekstin tänään. Ja me tarvitsemme lisäaikaa tuon asian pohtimiseen. Ja katsoa sitten niitä kohtia, joissa olemme eri mieltä. Ja voin näin tarjota vain alustavan näkökulman tähän asiaan. Tavoitteena on kuitenkin keskustella tästä asiasta kollegoiden kanssa, jotta voisimme päästä jonkunnäköiseen sopimukseen ja saada aikaiseksi myönteistä edistystä. Haluaisin muistuttaa tämän ongelman laajuudesta. Sähkölätejätteen määrä vuosittain kasvaa noin 12 miljoonaan tonnin vuoteen 2020 mennessä. Ja tämän direktiivin tavoitteena on ollut estää haittaa aiheuttavan jätteen syntyminen. Se on ollut oikein menestyksenä, on saatu aikaiseksi globaali standardi tähän. Ja näin ollen meillä on tällainen tavoite tässä olemassa ja tuen myös komission pyrkimyksiä tehdä tästä asiasta selkeämpi, ymmärrettävämpi ja täytäntöönpantavampi. Tiedämme, että useat yritykset ovat menneet jo pidemmälle kuin mitä lainsäädäntö on vaatinut ja ovat jättäneet bromatut kemikaalit käyttämättä. Keskustelun perusteet ovat samat kuin aiemmissa valiokuntakeskustelussa. Otan esille pääkohdat. Ensinnäkin soveltamisala. Minä uskon, että kaikki sähkölaitteisto tulisi autettaa direktiivin piiriin, jolla ei sitä ole erityisesti sieltä poissuljettu. Näin me voimme saada ainoastaan juridisen varmuuden, johon komissiokin pyrkii. Ja ensimmäinen katsaus näihin tarkistuksiin osoittaa, että muutkin ryhmät ovat samaa mieltä. Ja paljon tarkistuksia on esitetty nimenomaan tästä, siitä mitä tulisi pois sulkea. Kuten vaikkapa kuulutusvälineet, liikennevälineet ja suuren mittakaavan installaatiot. Meidän täytyy pohtia siis tätä asiaa yhdessä. Minä kannatan SDN eh, tarkistusta 148, jossa painottaa sitä, että vaikka tuota jääkin direktiivin ulkopuolelle tässä vaiheessa, niin kaikilla toimijoilla on edelleenkin vastuulla on se, että minimoidaan kuluttajan altistuminen ja ympäristöaltistuminen tuotteelle. Sähkölaitedirektiivissä puhuttiin näistä aurinkopaneeleista, siitä pitäisikö ne sisällyttää vai ei. Tässä on myös ehdotettu sitä, että vähitellen häivytettäisiin tämä teknologian käyttöönotto. Ja on ehdotettu myös sitä, että uusiutuvat energiat jäisivät kokonaan ulkopuolelle. Minä olen ehdottanut väliaikaista poissulkemista ennen kuin sitten tämä asia on tutkittu riittävästi. Ja näin ollen meillä on esimerkiksi nämä tulostimia, mustekasetit, jotka voidaan uudelleen käyttää, on paljon erilaisia tällaisia ohjeistuotteita, joita voidaan hyödyntää uudelleen. Toinen tärkeä kysymys koskee suhdetta REACHin ja CARSin. Olen ennenkin todennut, että tuen voimakkaasti komissioehdotusta, että REACH ei voi mitenkään toimia ROAS-direktiivin korvikkeena vaan se käsittelee aivan erityistä sähkö- ja romu kysymystä, kun taas REACH käsittelee kemikaalia niiden rekisteröintiä. Olen komission kanssa samaa mieltä, että Rose on REACHin lisä. Minusta siis näitä kahta ei tulisi sulattaa yhteen. Enkä tässä vaiheessa usko myöskään, että REACH kykenee vuosit kattamaan? Tämä on tärkeä kysymys. Ja tähän liittyy sitten myös se, että vuosissa täytyy olla oma metodologia. Tässä on monia eri tarkistuksia. Olen ehdottanut sitä, että allogenisoitujen liekin viivästyttämien käyttöönotto jätettäisiin pois. Ja lisäksi tässä on erityisesti mainittu myös Ökoinstituutin tutkimus. Ja vain voin tarkastella niitä tutkimuksia, joita on tehty tästä asiasta. Hyvin monet suuret yritykset tässä näyttävät jo suuntaa. Ja minun mielestäni näiden rajoitusten laajentaminen on looginen seuraava askel eteenpäin. Metallurgiasta on paljon eri ehdotuksia, jotka ovat erityisen tärkeitä koko vuosin tavoitteille. Meidän täytyy niistä keskustella tarkkaan. Samoin myöskin menettely, jonka avulla myönnetään poikkeuksia, on tärkeä toinen kysymys. puheenjohtaja. Olen sitä mieltä, että meillä kaikilla on sama tavoite, eli haluamme tehdä lainsäädännöstä tehokkaampaa. Ja kuten totesin aluksi, me käsittelemme kaikkein nopeimmin kasvavaa jätevirtaa ja näin ollen asia täytyy hoitaa kunnolla. Otan yhteyttä varjoesittelijöihin, jotta voimme varmistua siitä, että keskustelemme kaikista näistä asioista perusteellisesti ja pääsemme sopimukseen aina kun se vain on mahdollista. Kiitoksia. Danke, Frau Evans. Äh, dann kommen wir zu den Wortmeldungen. Wir haben... Kiitoksia, Frau Evans. Meillä on kymmenen puheenvuoropyyntöä. Kaksi minuuttia per nenä, vaikka tämä ei olekaan paljon. Meillä on nyt aikaa. Ensimmäinen puhuja. Dziękuję panie przewodniczący. Ja zaproponowałem, zaproponowałem konstrukcję, mm, która porządkuje. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämähän on ähm, asia, joka on merkittävä varsinkin tulevaisuudessa. Ja nyt meidän täytyy ehdottomasti määritellä ne menetelmät, joita käytetään tulkinnassa. On Tämä on äh, tärkeää, jos halutaan, että tämä direktiivi kunnolla täytäntöön pannaan. Jos äh, on äh, jos tässä on aivan erityisiä ongelmia, niin ne pitäisi pitää direktiivin ulkopuolella. Muussa tapauksessa tulkintavaikeudet vain lisääntyvät. Ja Minun mielestäni me tarvitsemme kunnolliset määritelmät. Tällä tavoin äh, voimme paremmin valvoa kokonaistilannetta. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että ähm, koko konseptin pitää olla äh, selkeä. Tämä on melko eri, äh, erilainen asia kuin REACH. Ja meidän täytyy aloittaa siitä, missä on isoimmat ongelmat ja varmistua siitä, että näille ongelmilla on oma kategoriansa ja katsotaan niitä sitten erikseen. Minä ajattelin ehdottaa kahta ryhmää tai kategoriaa. Ensinnäkin neli, neljän vuoden uudelleentarkasteluprosessi. Me tarvitsemme selkeämmän kuvan elinkaaresta. Ja sitten eh, toinen ryhmä tai kategoria, eh, ja siinä käytettäisiin, eh, siihen tulisivat vaaralliset tuotteet, joiden tuotantoprosessia ei voida muuttaa, ja tällöin aika jänne olisi kymmenen vuotta. Kiitos. Dat is onmogelijk, voorzitter. Maar... No, ihan mahdotontahan se nyt kahteen minuuttina puhua, mutta pyrin nyt puhumaan sitten oikein lyhyesti. Ennen kaikkea haluan käsitellä tätä esittelen ehdotusta siitä, että seuraavien viikkojen aikana voidaan huolehtia siitä, että mahdollisimman paljon tehdään kompromissitarkistuksia, jotka saavat taakseen täällä valiokunnassa laajan tuen ja myös täysistunnossa, jotta voimme välittää sitten viestin tuottajille, että me todella ajamme sitä, mitä sanomme tässä äh, direktiivissä. Ja että me haluamme laajentaa myös tätä soveltamisalaa. Olen aivan vakuuttunut siitä, että jos me tekemme hyvää yhteistyötä, niin voimme pitää huolta siitä, että nämä tarkistukset todella saadaan kirjoitetuksi seuraavien viikkojen aikana. Eiköhän kaikki riipu sitten siitä. Ja, das geht auch wunderbar. Onnistuuhan se oikein hienosti. Hyvä, hyvä. Chris Davis. Thank you, Chairman. I, I will... Kiitoksia puheenjohtaja. Tietenkin olen tyytyväinen siihen, että tässä on valmiutta neuvotella tarkistuksista. Tässä voi tulla ongelmia hänen oman ryhmänsä kanssa niin, hänen vihreät kollegansa. Hän on ennemminkin nationalisti kuin vihreä, mutta aivan yleisesti ottaen olen tyytyväinen siihen, että tämä järjestelmä on avoin, mutta siinä pitää olla selkeitä poikkeuksia ja pitää suunnata sitä Eh, juuri siihen suuntaan, että siellä on vähemmän tai enemmän eh, vaaralliset aineet, mutta ei mitään kieltoa tai eh, vastaavaa tähän. Haluan lisä siirtymäaikaa toimijoille, jos poikkeuksia ei uudisteta. Olisi hyvä, että menetelmät menisivät kohti yhtenäistä lähestymistapaa mietin tässä seuraavaa neljä viikkoa ja tämähän pitäisi saada sinä ajassa kasaan. Kiitos. Julie Gilling. Julie Gelling. Um, I'd like to speak about... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin puhua soveltamisalasta. En usko, että on oikein hyödyllistä nyt keskustella siitä hyvin pitkään, enkä ymmärrä miksi. Sitä täytyy avata tällä ehdotetulla tavalla. Minä ehdottaisin että siitä on kuitenkin kovasti haittaa. Saattaa olla, että me joudumme vaikeisiin tilanteisiin, kun me tässä korvaamme yhden taakan toisella. Ja ehdottaisin, että me teemme vaikutusanalyysin, joka pitää tehdä komission toimista ja sitten tätä valiokunnassa harkita ennen kuin me teemme näin suuria muutoksia soveltamisalaan. Se, että tässä kieltoa uusille aineille, niin mielestäni tässä ei ole riittävästi katsottu yksityiskohtia. Puhutaan äh, palonestoaineista, PVCstä ja mitä todellista perustetta sille ei ole. Tietysti teollisuudesta meille on sanottu, että muutoksia tehdään, se on totta, näin tehdäänkin jossakin luokissa, mutta ei suinkaan kaikissa – enkä pidä siitä, että näitä muutoksia tehdään vain spontaanisti. Meidän tulisi huolellisemmin tarkastella näitä tuloksia ja sitä, mitä tapahtuu, jos nämä kiellot otetaan käyttöön. Mahdollisten korvavien aineiden luonnetta ei ole arvioitu riittävästi. Tässä on yli 75 mahdollista korvaavaa ainetta, niitä kaikkia täytyy katsoa ennen kuin tällainen yleiskielto voidaan hyväksyä. Säännöstelemätön jätteen, jätehuolto on nimenomaan terveys- ja ympäristöongelmien taustalla. Se on erittäin tärkeää, mutta Karl-Heinz esitti tärkeitä kohtia jätteiden viennistä. Ja sitä meidän tulisi katsoa, eikä niinkään kieltä näitä aineita. Kiitos. Puheenjohtaja keskeyttää. Seuraava. Kiitoksia esittelijä Evansille. Hän on laatinut varsin hyvän tekstin, joka monelta osin parantaa komission ehdotusta. En kuitenkaan kannata Evansin ehdottamaa poikkeussääntelyä aurinkopaneeleista, koska niissä on kadmiumia. Tähän tarvitaan nopeasti vaihtoehtoja, sellaisia jo on, ja ne ovat varsin kustannustehokkaita. Ja direktiivi olisi voimassa vasta vuodesta 2014 lähtien, niin tässä on kyllä aikaa toimia. Sitten olemme jättäneet tarkistuksia myrkyllisten aineiden rajoittamiseen. Esittelijä kyllä listaa tässä erilaisia vaarallisia aineita, mutta ne tulisivat ainoastaan liitteeseen kolme direktiivissä. Me taas olemme sitä mieltä, että nämä monet aineet olisivat kiellettyjen listalla, eli liitteessä neljä – koska ne ovat terveydelle ja ympäristölle haitallisia, niitä ei saisi käyttää. Esimerkiksi aineita näkyy äidin maidossa jo hyvin pohjoisillakin alueilla. Sitten tämä liite neljä tähän asti ei ole mitään todisteita siitä, että nano aineet olisivat vaarattomia. Ja sitten äh, tarkistukseni 313, se on käännetty hieman väärin. Täällä puhutaan näistä brom, kloratuista ja bromatuista paloneista aineista. Ja äh, saksankielisessä versiossa ja englanninkielisessä versiossa käytetään eri sanoja. Kiitos. Sitten seuraava puhuja. Muchas gracias. A mí me preocupa mucho. Kiitoksia. Olen hyvin huolissani erästä asioista. Mistä on hyvä, että tässä on tehty Rosin ja Reachin välillä nyt ero. Reach oli määrällinen ja siinä ei otettu niinkään huomioon äh, käyttöä. Ja tässä on nyt tämä laadullinen lähestymistapa, joka on tärkeä. Ja se on tärkeää, koska korvaavuutta ei useinkaan taata. Esimerkiksi äh, tietokoneiden kohdalla puhutaan äh, hopean käytöstä kuparin sijaan. Meidän täytyy kuitenkin ottaa huomioon nyt se, kuinka näitä laitteita käytetään ja mihin nämä jäänteet joutuvat. Eli tässä täytyy tehdä tällainen ero ja jakaa eri luokkiin näitä asioita. Koska liian usein tässä esimerkiksi toimitaan kulttuuriperintöä vastaan. Esimerkiksi restauroinnissa käytetään vanhoja laitteita ja ne pitäisi tämän mukaan kieltää. Mutta ei kuitenkaan tässä ole kyse nyt mistään Euroopan laajuisesta ongelmasta. Sitten yksi ongelma, joka on syntynyt, ovat putket. Ja sitten urut ja niissä oleva elohopea kuinka niihin nyt puututaan meidän kirkoissamme, teattereissamme. Tässä täytyy olla järkevä. Tässä ei saa nyt sotkea asioita keskenään. Ja, vielen Dank. Und Computer sollte man nicht essen. Das haben wir gelernt. Kiitos. Niin, niin. Kromia ei saa syödä. Aivan, aivan. Sitten seuraava puhuja. Onko Kiitoksia. Haluaisin vain painottaa sitä, että pitää koordinoida Reacherin kanssa. Eh, ei tässä fuusioida mitään, vaan pitää harmonisoida eh, arviointi- ja valvontamenettelyitä. Eh, Reachin menetelmiä pitää soveltaa myös tässä asetuksessa ja minun mielestäni ei tarvitse lisätä tähän mitään lainsäädännöllistä kerrosta koska yrityksillä on jo tarpeeksi minä olen esittänyt Grostetin kanssa tarkistuksen 1.7 ja kyse on nimenomaan kiellettävistä aineista. Kiitos. Kiitos sitten Grostet. Merci, merci beaucoup. Alors, sur le champ de... Kiitoksia niin soveltamisalasta. Joko tähän pyydetään paljon poikkeuksia ja sitten saadaan aikaiseksi todellinen ruuhka tuonne komissio, joka ei enää tiedä, miten sen pitäisi sitten vastata näihin eri tiedusteluihin. Tai sitten päinvastoin meillä on niin paljon poikkeuksia, että koko lainsäädäntö on ihan tehotonta ja se olisi todella haitallista. Eli meidän täytyy säilyttää myös teollisuutemme kilpailukykyä ja tässä nyt enää pailaa siihen, mitä on todettu. Meidän täytyisi todella välttää se, että että tämä liitetään hyvin Reachin yhteyteen niin, että sehän tulee jo sovellettavaksi ennen tätä direktiiviä, se on myöskin hyvä ottaa huomioon. Lisäksi soveltamisalasta täytyy pois sulkea tutkimukseen liittyvät asiat ja kehitykseen esimerkiksi äh, sydämen tahdistimet ja muut äh, lääketieteelliset laitteet. On puhuttu myös PVC-tapauksista, ja nyt enää palaan niihin. Ja ennen kaikkea pitää painottaa sitä, että meidän täytyy mahdollistaa erityiset ulkopuolelle sulkemiset silloin, kun kysymys on, on äh, aurinkopaneeleista. Englanninkielisessä käännöksessä on virhe. Puhutaan poikkeuksista, vaikka pitäisi puhua pois sulkemisesta, nämä kaksi termiä eivät sovi. Eli eiköhän tämä nyt ollut riittävän lyhyttä. Sitten vielä lopuksi Elisabetta Gardini. Kiitos. Keskityn nyt soveltumisalaan lyhyesti. Huomioiden se, mitä täällä nyt on sanottu, niin se, että otettaisiin kaikki sähkö- ja elektroniset laitteet tähän soveltamisalan ei ratkaisisi tulkintaongelmia kaikkein parhaimmalla tavalla. Mielestäni olisi tärkeää, että antaa vastaus tarkasti. En usko, että tässä voidaan kattaa nyt kaikki sähkölaitteet, jos ei arvioida tällaisen muutoksen vaikutuksia. Ja jos tätä ei arvioida, niin seuraamukset voivat olla ennakoimattomia. Mielestäni se, mitä komissio vuodelta 2005 antaa, voisi olla hyvä lähtökohta tämän soveltamisalakysymyksen ratkaisemiseen. Tämä on mielestäni tärkein asia, joten päätän tähän. Ja, dann darf ich der Kommission das Kiitos. Sitten Karina Faas kolme minuuttia komissiosta, jos mahdollista. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. I will try to keep the pace. It's really quick now. E, nyt aivan nopeasti e, haluan e, muistuttaa, että tässä uudelleen laadinnassa me mietimme sellaista lainsäädäntöä, joka on suhteellisen uutta. Ja uudelleen laadinnassa pyritään yksinkertaistamaan, modernisoimaan lainsäädäntöä, joka jo nyt hyödyttää ympäristöä, mutta sillä on vaikutuksia hyvin moniin taloudellisiin tekijöihin. Tämä pitäisi pitää mielessä, kun esitetään näitä tarkistuksia ja halutaan muuttaa direktiivitekstiä. Ja sitten asioita, jotka tulivat esiin tänään. Komissio on ehdottanut uudelleen laadintaa jotta puututtaisiin erityiskysymyksiin, jotka eh, tulevat näissä direktiiveissä esiin. Eh, soveltamisalan laajentaminen ei ole osa eh, tässä eikä Rosissakaan, koska se ei ole osa vaikutusten arviointia, joten me emme aio mitenkään tätä hoitaa ilman kunnon vaikutusten arviointia tässä ehkä eh, tiettyjä asioita pitää jättää ulkopuolelle, niin kuin nämä eh, otettiin esiin jo vuoro, eh, puheenvuoroissakin. Ja tämä liittyy myös tuleviin tulkintoihin. Tässä saattaa helposti käydä niin, että tuleekin epäselvempää kuin se, mitä meillä on ollut käytössä nyt neljä vuotta. Mitä tulee sitten uusiin aihei, aineisiin, joita pitäisi rajoittaa, uusia rajoituksia me olemme käyttäneet argumentteja eh, selvityksestämme. Se ei kuitenkaan antanut meille riittävästi tietoja, eh, jotta olisi voitu esittää uusia eh, rajoituksia aineiden osalta. Ja meidän mielestämme se ei mahdollistanut sitä, että olisimme voineet muuttaa kielletyjen aineiden listaa meidän täytyy nojata eh, luotettavaan tietoon ja tieteeseen ja myös mm, vaikutusten arviointeihin, eh, jos halutaan lisäkieltoja. Ja vielä lopuksi eh, erittäin hyvä, että on useita tarkistuksia, jotka esimerkiksi eh, selventävät määritelmiä, joita on ehdotettu, jotta eh, tämä poikkeusmenettely tulee selkeämmäksi eh, rajoitusmenetelmä. Ja tässä tuetaan juuri uudelleenlaadinta periaatteita ja mielellämme keskustelemme näistä lisääkin. Ja aivan lopuksi vielä haluaisin pyytää parlamentilta tukea ensinnäkin, että säilytetään se, mikä on osoittautunut toimivaksi tähän mennessä. Ja tietenkin pitäisi myös modernisoida tätä lainsäädäntökappaletta, jotta meillä olisi tulevaisuudessa mahdollisuus muuttaa soveltamisella tai aineluettelua. Kiitos. Kiitoksia, Rolf Ross. Nyt vielä esittelijä kaksi minuuttia, jos hän haluaa esimerkiksi tästä vaikutusten arvioinnista ja muiden aineiden kiellosta. Tässä tekstissä viittaatte komission suosituksiin, mutta ehkä tässä on kyse kuitenkin suosituksista komissiolle, en tiedä mitä mietinnössä nyt tarkasti sanotaan. Voitteko sanoa tästä jotakin? Um, sorry, Chair, on that particular point I'll, I'll check. Niin, joudun tarkistamaan tuon kohdan puheenjohtaja. Mutta yleisemmin ottaen olen sitä mieltä, että keskustelu on osoittanut, että täällä on paljon erilaisia näkemyksiä, jotka heijastuvat myös noissa tarkistuksissa. Ja minun uskoakseni Chris Davis on ihan oikeassa. Saattaa olla, että joudumme vaikeuksiin, kun pyrimme yhteisymmärryksen kaikissa, mutta hyvin monissa taas voimme keskustella ja varmaankin päästä niissä yhteisymmärrykseen. Ja näin ne voivat saada kommentteja eri ryhmien tuen taakseen. Tästä erityiskohdasta niin vielä tarkistan mietintöni ja kerron sitten myöhemmin. Niin Kiitoksia kaikille myös tulkeille. Huomenna jatkamme äänestyksellä kello 10. Istunto päättyy. Viva Richard.